No niin, hyvät kollegat, budjettivaliokunnan kokous alkaa. Sydämellisesti haluaisin toivottaa tervetulleeksi vieraamme varapuhemiehet Sassoli ja Viland. Kiitoksia, että olette tulleet tänne keskustelemaan Euroopan parlamentin budjetista vuodelle 2016 ja myöskin pääsihteeri Velle on täällä. Hän oli täällä kaksi viikkoa sitten selittämässä ensimmäisiä elementtejä, jotka liittyvät Euroopan parlamentin talousarvioon. Hyvät kollegat, äskettäin saimme kuulla, että vanha kollegamme Georgios Stavrakakis on menehtynyt. Hän oli SND-ryhmästä. Vuonna 2013-2014 hän oli esittelijä solidarisuusrahaston osalta – hän vastasi myöskin yhteistyöstä Regi-valiokunnan kanssa. Nämä työt johtivat merkittäviin muutoksiin asetuksessa ja muistelemme häntä nyt liikuttuneena ja voisimme nyt osoittaa myötä tuntomme hänelle ja hänen perheelleen. Muistuttaisin, että meillä on seminaari 31. maaliskuuta. Seminaari alkaa varhain aamulla ja päättyy sitten myöhään iltapäivällä. Tämä on nyt merkittävä hetki. Meidän täytyy nyt kriittisesti tarkastella sitä, mitä on saatu aikaan, ja katsoa vähän myöskin työtapojamme, menettelyitä – ja pohdiskella, millä tavalla olemme menestyneet, millä tavalla käytämme julkisia varoja ja millä tavalla niillä saadaan aikaan todellista eurooppalaista lisäarvoa. Ja olemmekö nyt todellisuuden tasolla, kun ajatellaan näitä ratkaistavia ongelmia. Ja ehkä joskus olemme sitten passiivisuuden uhreja kun katsotaan, kun tapahtuu jotain ja silloin, milloin näitä varoja saadaan käyttöön. Erityisesti ajattelut näitä globalisaatiorahaston varoja. Eli toivottavasti meitä on sitten paljon mukana seminaarissa keskustelemassa. Ja tämä määräaika, tai tämä asia on erittäin tärkeä minun mielestäni. Voimme varmaan hyväksyä esityslistaluonnoksen te olette myös käynyt läpi pöytäkirjan 26. helmikuuta pidetystä kokouksesta. Onko siellä jotain huomautettavaa? Ei ole, eli se voidaan hyväksyä. Ja nyt voimme sitten keskustella ennakkoarviosta tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2016 parlamentin osalta. Ja esittelijä Gerard Depreen saa puheenvuoron. Merci. Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia tästä mahdollisuudesta. Aikahan kuluu. Aikataulu alkaa lähestyä loppuaan ja parlamentin pitäisi hyväksyä nämä suuntaviivat budjetin osalta 2016 ennen huhtikuun loppua. Eli kello käy ja meillä on aika tiukka aikataulu. Myöskin muistuttaisin kollegoille, että se, mitä tässä valiokunnassa pitää tehdä, on, että määrittelemme kantamme, mutta sen lisäksi meidän pitää lähteä neuvottelemaan puhemiehistön kanssa, koska Euroopan parlamentin budjetti 2016 on tulos neuvotteluista budjettivaliokunnan ja puhemiehistön välillä. Eli kun olemme päättäneet keskustelut tänään, niin silloin meidän täytyy painottaa niitä kohtia, jotka ovat tärkeitä meille sovittelussa. No niin, sitten ihan nopeasti. Olen jo esitellyt tämän työasiakirjan, ne jotka ovat käyneet sen läpi. Eivät varmaan ole yllättyneitä näistä suurista suuntaviivoista. Tässä on johdatosan kappaleita ja muistuttaisin, että näiden yleisten asioiden lisäksi, jotka pyydän teidän hyväksyvän, on yksi asia, joka on mielestäni tärkeä, eli budjetin osalta ja ehkä henkilöstön vahvistamisen osalta tapahtuu sitten noudattaen Euroopan parlamentin jäsenten oikeuksia Euroopan parlamentissa. Eli me olemme lainsäätäjiä ja meillä on vastuuta valvoa komissiota sen suhteen, miten se toimii ja toteuttaa ohjelmia, jotka sillä on hoidettavana. No sitten toinen asia, joka liittyy tähän yleisluontoiseen sopimukseen. Tämänhetkisessä budjettitilanteessa monissa jäsenvaltioissa, mehän tiedämme, että joissain jäsenvaltioissa tilanne on hyvin dramaattinen, en nyt puhu tietysti, edes tietystä Etelä-Euroopan maista – Eli katsoisin, että Euroopan parlamentin on toimittava esimerkillisesti. Eli meidän täytyy näyttää kansalaisille, että budjettivarat, jotka meillä on käytössämme, ovat myöskin tarpeellisia. Ja millään tavalla niihin ei liity mitään opportunismia tai jotain luksusta. Haluan tehdä nyt selväksi tämän tietyille kollegoille, budjetissa on menoja, joita ei voida leikata. Erityisesti menot, jotka liittyvät henkilöstöön parlamentissa, koska henkilöstökulut, nehän on lyöty lukkoon säännöissä, jotka edellyttävät tiettyjä asioita, vaikkakaan tästä nyt emme ole yksimielisiä, kun ajatellaan indeksikorotuksia ja muita. Ja kun tai indeksikorotusta ei ole, niin sitten tuomioistuin tuomitsee meidät takautuvasti. Ja henkilökulut, jotka ovat suuri osa budjetista, meillä on tiettyjä mukautuksia aika ajoin koskien tiettyjä kuluja, tämä niin sanottu upgrading. Ja muistuttaisin, tämähän oli työasiakirjassani jo mukana, mutta tämä on tärkeä kohta. Eli ehdotukseni, joka toivottavasti saa sitten tukea valiokunnalta, liittyy Euroopan parlamentin budjettin korottamisen 2016, ja se pitäisi pitää 20 prosentissa näistä hallinnollisista kuluista EU:ssa. Kun nyt katsotaan näitä rahoitusnäkymiä, niin tämä tavoite ei ole mahdotonta saavuttaa. Tähän on helpointa päästä, kun katsotaan näitä kahta tavoitetta. Eli ensinnäkin täytyy pysyä alle 20 prosentissa kokonaishenkilöstökuluista. Ja mitä tulee sitten vuoden 2016 budjettiin verrattuna tähän vuoteen, niin minulla olisi ehdotus, joka mielestäni on tasapainoinen. Eli kasvu prosentti tänä vuonna verrattuna edelliseen vuoteen on tulosta kahdesta tekijästä. Ensinnäkin nämä juoksevat menot, toistuvat menot, siis henkilöstökulut, ylläpitokulut, siivouskulut, kulut, jotka liittyvät työmatkoihin, joita on jatkuvasti joka puolella. Eli tällaisten juoksevien kulujen nousu 2016 olisi alle 2 prosenttia. Tämän lisäksi meillä olisi poikkeuksellinen summa varattuna turvallisuusmenoihin. Tämä koskee parlamentin rakennuksia. Niitä pitää nyt nopeasti mukauttaa, kun otetaan huomioon, että aikaisemmin ei ollut tiettyjä uhkia, joita tällä hetkellä on. Ja toisaalta turvallisuuskalusto, jota tällä hetkellä käytetään, ovat varmaan 10-15 vuoden takaa, eikä niitä ole sen jälkeen arvioitu, eli tämä on kiireellinen asia. Ja sitten myöskin kyberturvallisuus. Olen käynyt läpi tiettyjä asiakirjoja, joissa on todettu, että parlamentin tietotekniikkajärjestelmän turvallisuutta pitää huomattavasti vahvistaa. Eli budjettiin 2016 korottaminen johtuen kahdesta syystä. Ensinnäkin meillä on näitä juoksevia menoja, joiden kasvu jää alle 2 prosenttiin, ja sitten poikkeuksellisia varoja turvallisuuden vahvistamiseksi. No jos nyt katsotaan tiettyjä epämuodollisia keskusteluita, joita on käyty puhemiesten kanssa, niin ehkä voimme jo ennakoida, että näissä poikkeuksellisissa varoissa on mukana tiettyjen rakennusten etukäteismaksuja. No varmaan pääsihteeri tästä puhuu, en nyt ole kirjannut tätä mukaan tähän tekstiin. Meidän valiokuntamme täytyy päättää, katsommeko, että voidaan tukea tätä pyyntöä, jonka varmaan sitten puhemiehistö kohta esittelee. Eli tässä siis nämä yleispuitteet ja sitten on vielä näitä erityistoimenpiteitä. Ensinnäkin painopistealueista parlamentin työssä. Eli meidän pitäisi vahvistaa hallinnollista kapasiteettia sihteeristössä eri valiokunnissa, mikäli näin ei ole jo tehty, ja erityisesti mitä tulee valvontaan. Edellisenä vuosina on autettu valiokuntia toimivaan paremmin lainsäädäntötyössä, mm, mutta parlamentin valvonnan suhteen täytyy vielä toteuttaa tiettyjä toimia, ja varmaan pääsihteeri sitten kertoo, millä tavalla hän aikoo sitten toimia tässä. Tässä on ehkä hiukan eroja, kun katsotaan puhemiesten kantaa. Eli ensinnäkin meidän täytyy uudelleen käyttää henkilöstöä hyväksi näissä kysymyksissä. Eli tähän tarvitaan 20 lisähenkeä. No sitten parlamentin työn parantamiseen liittyy myöskin kysymys, joka on hyvin hankala ja monimutkainen vuoden 2016 budjetin suhteen. Eli nämä sihteeristökulut, joita parlamentin jäsenillä on, ja he maksavat näistä sitten akkreditoidulle avustajilleen. Tähän liittyy kolme ongelmaa. Pääsihteeri on tehnyt tästä ehdotuksen ja varmaan meidän tulisi sitä tukea. Tämä termi sihteeristökulut ovat hyvin epämääräinen ja siitä saa sellaisen vaikutelman, että me saamme tällaisen summan ja sitten voimme maksaa siitä avustajille ja joissain kuvitellaan, että jos näitä varoja ei käytetä kokonaan, niin sitten saa omaan käyttöönsä. Eli tämä nimitys on ongelmallinen ja se ei sovellu tähän. Ja meidän pitää nyt sitten pyrkiä siihen, että löytäisimme uuden sananmuodon, joka ei olisi näin epäselvä ja joka ei sitten anna aihetta väärinkäsitykselle. Sitten tietyt poliittiset ryhmät haluavat enemmän rahaa henkilöstökuluihin. Ja toiset poliittiset ryhmät sitten eivät ole ihan samoilla kannoilla. Eli kun katsotaan näitä henkilöstökuluja Euroopan parlamentin jäsenten osalta, niin siitä ei olla yksimielisiä. No sitten vielä kolmas arkaluontoinen asia, eli tasapaino, joka liittyy akkreditoituihin avustajiin ja paikallisiin avustajiin. En nyt puhu näistä lukemista, jotka olen nähnyt, mutta nämä lukemat olivat hyvin paljastavia. Eli meidän ehdotuksemme on seuraava tämän kohdassa 14 tässä mitsiluonnoksessa. Eli pääsihteeri voisi esitellä päätöstä puhemiehistölle mahdollisimman pikaisesti. On, siis tämähän on puhemiehistön vastuulla ja meidän täytyy odottaa, että tämä lopullinen päätös astuu voimaan. Eli siis astuu voimaan vuoden 2016 alussa. No sitten budjettimenettely antaa meille mahdollisuuksia luoda olosuhteet, joissa puhemiehistö noudattaa aikataulua, joka sille on määrätty. Eli meillä on sitten sitten tässä parlamentin prosessissa mahdollisuuksia toimia niin, että päivämäärä, päivämäärästä pidetään kiinni. No niin, sitten puhuinkin jo turvallisuudesta. Olen jo tavannut budjetista vastaavat varapuhemiehet ja pääsihteerin. Olen puhunut tästä varjoesityöiden kanssa ja on tärkeää, että pääsihteeri tulee valiokuntaan esittelemään yleisarvion uusista toimenpiteistä, jotka täytyy toteuttaa liittyen rakennusten turvallisuuteen ja kyberturvallisuuteen, niin täytyy katsoa, millä tavalla ne vaikuttavat sitten budjettiin vuonna 2016. Jos olen laskenut oikein, niin mitä tulee näihin kahteen turvallisuusjärjestelmän rakennuksiin ja kyberturvallisuuteen, niin silloin tarvittaisiin noin 7 miljoonaa euroa muistaakseni. Kolmanneksi, puhuin äsken yhdestä pyynnöstä, joka voitaisiin esittää. Eli nämä aikaistetut maksut, ja kyse on lähinnä Luxemburgissa sijaitsevasta Konrad Adenauer-rakennuksesta. Eli tämä valiokunta ei voi ottaa kantaa asiaan, sillä ei ole tarkkaa käsitystä keskipitkän aikavälin strategiasta, jota parlamentti noudattaa kiinteistökysymyksissä, ja sitten katsotaan, millaisia todellisia tarpeita on, ja sitten mitä rahoitusmalleja käytetään, jotta voidaan varmistaa CAD-rakennuksen remontin rahoitus. Eli jos sopii, niin valiokunnan nimissä pyytäisin, että kerrotte ensinnäkin tästä keskipitkän aikavälin kiinteistöstrategiasta Euroopan parlamentissa ja toiseksi sitten, millä tavalla tämä monimutkainen rahoitusjärjestelmä toimii, kun katsotaan CAD-rakennuksen remontin rahoittamista ja että tällä tavalla voitaisiin saada lisävaroja käyttöön budjetista. Viestinnästä olisi hyvä, että voisimme arvioida, millä tavalla parlamentti on käyttänyt varoja edellisessä vaalikampanjassa kansalaisten suuntaan. Varmasti kampanja oli tehokas, kun ajatellaan meitä ja tiettyjä muita henkilöitä täällä. Mutta haluaisin nyt kuitenkin tietää, millä tavalla tämä on vaikuttanut kansalaisiin. Lisäksi kollegat ovat pyytäneet minulta Strasbourgin täysistuntoviikoillahan on hyvin paljon haluttu parempia äh, radiolaitteita ja parempaa kuvaa sosiaaliseen mediaan. Tämänhetkiset laitteet eivät ole parhaat mahdolliset ja ne pitäisi uudistaa. En tiedä, oletteko tästä samaa mieltä, mutta tämä tuli esille. Sitten vielä henkilöstöstä. Poliittisia ryhmiä lukuun ottamatta me noudatamme tätä 5 prosentin supistamistavoitetta, joka liittyy monivuotiseen rahoituskehykseen. Tämähän lukee tässä pääsihteerimiestössä. Eli 57 paikkaa läht, vapautuu, koska henkilöitä lähtee esimerkiksi eläkkeelle tai muista syistä. No emme nyt vielä tue tätä muodollisesti tätä, koska odottelemme pääsihteeristön raporttia turvallisuuskysymyksistä, eli 25 henkeä voitaisiin palkata turvallisuuspalveluihin lisään, ja meidän pitää myöskin vahvistaa valiokuntien hallinnollista sihteeristöä parlamentissa. Pääsihteeri puhui 20 hengestä ja voimme varmaan pitää siitä kiinni ja meidän pitäisi hiukan tarkastella mahdollisuuksia paikkojen sisäisiin siirtoihin. Eli tässä näitä tärkeimpiä suuntaviivoja tässä vaiheessa jotka ovat nyt mukana tässä mietintöluonnoksessa, joka minulla oli teille ilo esitellä. Kiitos. Gérard Kiitoksia tästä alustuksesta koskien parlamentin budjettia. Meidän täytyy vielä hioa tätä me puhumme näistä painopistealueista. Ja ennen kuin te, kollegat, saatte puheenvuoron, niin katson ensin nyt varapuhemiehiä Sassolia ja Viilandia. Onko teillä tässä vaiheessa jotain sanottavaa? Sassoli? Grazie, presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin nyt korostaa, että meillä on ollut erittäin hyvää yhteistyötä varapuhemiesten ja pääsihteeristön ja esittelijän välillä. Kuten kuulitte, hän puhui myöskin tietyistä poliittisista kysymyksistä liittyen budjettiin, eli teemme säästöjä silloin, kun se on mahdollista, mutta samanaikaisesti täytyy muistaa, että meidän täytyy parhaalla mahdollisella tavalla saada aikaan tai saada toimimaan Euroopan parlamentin koneisto. Budjetin korottaminen, no Debre hyvin totesikin, Meillähän on näitä juoksevia menoja, 2 prosenttia. Ja sitten meillä on mahdollisuus käyttää toita otsaketta kaikkiin menoihin, jotka olivat yllättäviä, odottamattomia. Erityisesti menot, jotka liittyvät turvallisuuteen. Meillä on 28 toimipistettä parlamentilla, ja kaikki ovat hyvin haavoittuvaisia – meidän täytyy nyt varmistaa, ettei nyt mitenkään näitä rakennuksia militarisoida, mutta meidän täytyy tehdä rakenteellisia muutoksia rakennuksiin. Ja tähän tarvitaan rahaa. Ja tästä on nyt hyvä yhteenveto näissä kohdissa 16 ja 17 liittyen turvallisuuteen. Ja yhtä tärkeää kysymys tällä hetkellä, no syystä, jotka kaikki tuntevat, liittyvät kyberturvallisuuteen – ja kohdassa 18 on puhuttu kyberturvallisuudesta. Tässä on otettu esille kysymyksiä, joissa meidän tulee toimia. Esittelijä hyvin totesi, että meidän täytyy saada toimimaan parlamentin lainsäädäntökoneisto. Ja on hyvin tärkeää esimerkiksi, että paremmin valvotaan delegoituja säädöksiä, koska delegoidut säädökset ovat lainsäädäntöä. Tämä on meidän velvollisuutemme ja tehtävämme. Jos emme halua luopua siitä, että me olemme päätöksentekijöitä yhteispäätösmenettelyssä, niin meidän täytyy panna täytäntöön tämäkin asia. Muistakaa, että parlamentissa on valiokuntia, jotka hyödyntävät noin 400 delegoitua säädöstä, ja meidän täytyy varmistaa, että kaikesta tästä tulee lainsäädäntöä. Ja sitten kohdat 20, 12, 26, 27. Näissä on puhuttu juuri näihin kysymyksiin liittyvistä asioista. No sitten säästöistä. Tämähän on poliittisesti hyvin arkaluontoinen kysymys. Ja meidän täytyy tarkastella parlamentin menoja. Tästähän parlamentti päätti edellisellä lainsäädäntökaudella. Ja aluksi meidän täytyy kuitenkin katsoa, mihin me voimme yltää. Tälläkin sanottiin jo hyvin, että tämä 0,5 prosenttia, tämä liikkumanvara, joka meillä on, kun katsotaan talousarviota, eli 0,5 prosenttia. Eli tämä on Tästä sitten tulee kadin osalta yli 15 miljoonan korot. Jos me käytämme tätä 0,5 prosenttia, niin voisimme saada aikaan huomattavia säästöjä. Sitten henkilöstö parlamentissa, Debrekin puhui tästä. Meidän täytyy edelleen vähentää henkilöstöä parlamentissa 5 prosentilla vuosina 2000 2014-2020. 2016 vuonna 57 paikkaa lähtee pois ja siitä noin 1,8 miljoonan säästöt saadaan aikaiseksi. Sitten avustajiin liittyvät kulut. No tästähän on puhuttu jo aikaisemmin. Kyse ei ole mistään päivärahoista. Ja tämä toisaalta aiheuttaa sitten väärinkäsityksiä kansalaisten keskuudessa. Kyse on varoista, joita käytetään parlamentin työhön. Eli ensinnäkin meidän täytyy nyt selventää, mistä puhutaan. Kyse ei ole mistään päivärahasta, vaan kyse on varoista, joilla voidaan maksaa parlamentissa solmittuja työsopimuksia. Tehän tiedätte, että tästä asiasta nyt keskustellaan kaikissa poliittisissa ryhmissä, ja tällainen päätös sitten pitää niissä tehdä. Sitten kun ajatellaan poliittista vaikutusta, jota tällä tulee olemaan, no kaikissa ryhmissähän keskustelu on edelleen käynnissä. Asiasta on erilaisia kantoja vielä. Ja no, taloudellisesti asiassa voidaan onnistua, mutta poliittisesti näistä asioista pitäisi tehdä päätös poliittisissa ryhmissä paikalliset avustajat. Tämä on tärkeä asia. Meillä on sietämättömiä tilanteita. On parlamentin jäseniä, joilla on kymmeniä ja kymmeniä paikallisia avustajia omassa jäsenvaltiossaan, mutta ei yhtään avustajaa Brysselissä tai Strasbourgissa. Tämä ei käy. Tähän pitää puuttua. Meidän täytyy nyt uudistaa tätä kohtaa, joka liittyy avustajien meillähän täytyy olla sellaisia työsopimuksia, että kunnioitetaan työn arvoa, mutta ei myöskään pidä antaa väärää vaikutelmaa, että kyse ei olisi parlamentin työstä. Eli tämä on välttämätöntä, jotta saamme aikaan tasapainon akkreditoitujen ja paikallisten avustajien välillä. Esittelijä Depre puhuu kaikesta tästä kohdassa 14, ja pääsihteeri varmaan sitten myöskin puhuu tästä. Haluaisin vielä korostaa, että kun ajatellaan nyt tätä vaihetta, jossa olemme, ja jossa meillä nyt on ehdotus ei pelkästään parlamentille, vaan myöskin kansalaisille – Mehän teemme tässä yhteistyötä kaikissa näissä aiheissa. Meidän täytyy muistaa, että tämä koneisto täytyy saada toimimaan hyvin, mutta kuitenkin tietyt säästöt ovat välttämättömiä. Kiitos. Merci, monsieur le président. Kiitoksia, varapuhemies. Sitten Viland. Ähm, Kiitos, puheenjohtaja. Minäkin, kuten Sassoli, haluan esittää kiitokseni esittelijälle. Esittelijä tässä kohdassa kymmenen haluaa lähestymistavan jakaa kahtalaiseksi, siis yhtäältä juoksevat asiat ja sitten tässä kakkoskohdassa erityisvaatimukset, joita meihin kohdistuu. Ja tässä luonnoksen 10.2 kohdassa on nostettu esiin jokuinen käynnissä oleva hanke. Juuri tällä hetkelläkin meillä on tällaisia erityislaatuisia kysymyksiä käynnissä, eri, erityisesti tämä turvallisuuskysymys, siis safety and security, niin kuin englanniksi sanotaan, ja tämä on kyllä merkittävä haaste. Ehkäpä toivoisinkin näin ollen, että että ainakaan tässä saksankielisessä versiossa ei viitattaisi yksinomaan turvallisuuteen, vaan security and safety. Eli viitaten tuohon 18 esimerkiksi myös kyberturvallisuus tulee ottaa huomioon. Kun ajatellaan tätä meidän turvallisuuskonseptia, me täytyy ymmärtää, että meillä on äh, koko joukko rakennuksia ja meidän tulee ottaa huomioon virtuaalinen turvallisuus, kyberturvallisuus siis ja fyysinen turvallisuus ja näiden välinen yhteys. Tähän mennessä oikeastaan juurikaan ei ole tehty ja investointeja tullaan kyllä vaatimaan. Kun ajatellaan nyt viimeistä viittä vuotta, jolloin olin itse mietinnöstä itse vastuussa tai kokonaisuudesta vastuussa, niin no, nyt nämä, tämä turvallisuushenkilöstö on otettu talon omaksi henkilöstöksi, mutta edelleen meillä on tämä keltainen turvallisuustaso, emmekä yhtään tiedä, miten tilanne tulee kehittymään, mihin suuntaan mennään. Ja onko todella niin, että poliiseja meillä on talossa sen sisäpuolella tai ulkopuolella, esiintyvätkö he uniformuissa vai eivät ja ovatko he aseistettuja vai eivät. Eli kaikella tällä on kyllä vaikutuksensa vaadittaviin voimavaroihin myös henkilöstön suhteen, kun vertaan Euroopan parlamenttia vaikkapa Saksan liittopäiviin, niin rakenteet ovat aivan toisella tasolla kyllä. Ja olen kyllä sitä mieltä, että tässä puolen vuoden tai vajaan vuoden sisään. Varmasti tarvitsemme kyllä ulkopuolisia neuvonantajia. En usko, että pystymme itse näitä kaikkia kysymyksiä talon sisäisin voimavaroin ratkaisemaan, koska todellisuus ulkopuolella on mikä on. Joten tämä on kyllä aika merkittävä asia, joka aivan varmasti tulee olemaan esillä myös vuoden 2016 talousarviossa. Emme me voi näitä asioita käsitellä vain lyhyellä aikavälillä reagoiden, ei vaan meidän tulee ennakoida pidemmälläkin aikavälillä ja todella myös vuosille 2016 ja 2017 budjettivaikutukset ottaa huomioon tässä vaiheessa. Vielä tuosta kohdasta 10, kun ajatellaan mahdollisimman edullista tapaa toimia eh, sitoumusten suhteen. Kollega Depre viittasi asian hankaluuteen, siis villakoidan ydin, ydin nyt lienee se, että kuinka jäsenet saavat eh, palkata avustajia. Täytyy nyt muistaa, että eh, Eurooppa on nykyään Lissabonin Eurooppa ja se tarkoittaa sitä, että delegoituja ja täytäntöönpanosäädöksiä on kyllä koko joukko, eikä tämä niinkään tarkoita, että työtä vai eikö työtä. Ei, vaan tämä tarkoittaa, että joko työtä tai huon, huonosti hoidettua työtä. Kun ajatellaan vaikkapa kullan huuhdontaa, niin emme me niinkään ehkä havaitse muuta kuin ne suuret hiput tässä vaiheessa. Ja nyt puhun todella jäsenenä, Euroopan parlamentin jäsenenä. Emme me halua, että vain valiokunnat asiakirjoja käsittelevät ja hoitavat, tai kun ajatellaan sitten poliittisia ryhmiä ja niiden neuvonantajia, niidenkin täytyy voida asia asioita käsitellä niin kyllä meidän täytyy antaa jäsenille, edustajille mahdollisuus huolehtia omista tehtävistään ja näin ollen tehdä ihan konkreettista lainsäädäntötyötä, josta sitten tulee konkreettisia tekstejä ja tätä varten he tarvitsevat henkilökuntaa. Ja mitä sitten tulee Euroopan parlamenttiin, eri sihteeristöihin, niin mietinpä, että voidaanko asiat todella hoitaa vain siirtämällä henkilöstöä paikasta toiseen. Esittelijä on oikeastaan jättänyt tämän avoimeksi valitsemalla sanamuodon, jonka voi tulkita näin tai näin. Kun ajatellaan jäseniä, kolmas moduuli on koko joukolla jo käytettävissä ja tämä kolmas moduuli tulee piakkoin kaikkien jäsenten käyttöön. Eli tämä kysymys siitä, onko eh, henkilöstölle tiloja, niin se tulee tässä eh, kyllä hoidetuksi piakkoin. Ja kun ajatellaan eh, Euroopan parlamentin työskentelykalenteria, niin jäsenet saavat lisää joustavuutta sen suhteen, milloin työtä tekevät ja miten ja tämä täytyy hoitaa myös ihan Euroopan parlamentissa. Ja sitten se, mitä kollega Depre eh, sanoi todella tiloista ja akkreditoiduista avustajista. Niin eh, parlamentti ja sen palvelut kuuluvat tähän pakettiin, poliittiset ryhmät eh, samoin, mutta kysymys kuuluukin, että entäpä jäsenet ja kuinka laajalti jäsenet voivat saada entistä paremmin henkilökohtaista apua. minkä minä tässä niinkään puhu nyt tästä sihteeristä korvauksesta yksinomaan. No joidenkin poliittisten ryhmien kannat jo tunnetaan, kaikkien vielä ei. Ja itse asiassa jo tiedetään, että kaikilla ei budjettimenettelyyn loppuun mennessä välttämättä kantaa vielä tulee edes olemaan. Kaikilla poliittisilla ryhmillä siis. Neljän vuoden ajan äh, sihteeristökorvaus on ollut jäädytettynä. Äh, kerran sitä teknisesti muutettiin äh, oikeudenpäätöksen jälkeen tai pohjalta. Jos ajatellaan näitä prosenttilukuja, miten Euroopan parlamentin talousarvio on kehittynyt, niin henkilöstömme palk riski olisi huomattavasti korkeampi, eh, huomattavasti yli tuhat euroa, joten oikeastaan tässä on vain se, että entiset virheet tulisi korjata, virheet, jotka on mielestäni on menneisyydessä tai aiemmin tehty. Sitten toteaisin vielä, että ne, jotka sanovat, eh, että ei, minä pystyn tämän kyllä hoitamaan itse, niin ketään ei pakoteta eh, pyytämään sihteeristökorvausta. Nämä rahat palautuvat Euroopan parlamentille vuoden lopussa, jos niitä ei käytetä, joten mikään pakko ei ole. Mutta kun ajatellaan sitten myös vaikkapa tulkkausta, nämäkin rahat riittäisivät jo sen eron kuromiseen, joka muuten syntyy, mutta minun mielestäni tämä ei kyllä nyt ehkä ole kuitenkaan toivottavaa. 6, 15, 22 kohdat, kun puhutaan työn tehostamisesta ja sitten säästäväisyydestä, niin välillä tämä mielestäni muistuttaa hiukan sellaista possua, jonka pitäisikin munia. No niin, kiitoksia. Ja sitten pääsihteeri, te kävitte valiokunnassa kaksi viikkoa sitten. Onko teillä jotain lisäkommentteja, jotta kollegani voivat sitten jatkaa tätä keskustelua? Olkaa hyvä. Uh, Mr. President. Kiitos uh, puheenjohtaja. Minulla oli mahdollisuus esitellä teille suuntaviivat jokunen viikko sitten, joka merkitsee siis tällaista yleistä suuntaviivaa. Mutta tämä oli luonnollisesti ennen kuin meillä oli tarkkoja lukuja. Puhemiestö on puhunut äh, nyt äh, tällaisista äh, alustavista luonnosarvioista, joka merkitsee nyt sitä, että voimme nyt antaa teille jo tarkempia lukuja. Muistuttaisin kuitenkin näistä tietyistä avaintekijöistä, jotka ovat hyvin tärkeitä myös tämänpäiväiselle keskustelulle. Ensinnäkin tästä kasvu määrästä. Te tiedätte, että perinteisesti parlamentti on aina ollut 20 prosenttia otsakkeeseen 5 eli hallinnollisiin kustannuksiin Euroopan unionissa omaan käyttöön. Jos me tekisimme tämän tänä vuonna, niin tämä nostaisi budjettia 5,6 prosentilla. Hallitusten päämiehet eh, omassa monivuotisessa suunnitelmassaan ovat myös katsoneet eh, tarpeelliseksi tietyn hallinnollisen kasvuprosentin. Jos me noudattaisimme sitä, me voisimme nostaa budjettia 4,5 prosentilla. Se, mitä teille nyt eh, ehdotetaan, ei ole 5,6 eikä 4,5, vaan 3,09 prosenttia joka merkitsee sitä, että puhemiehistö on selkeästi sen alapuolella, mikä olisi mahdollista otsakkeessa viisi, ja selkeästi sen alapuolella, mitä valtioiden päämiehet ja hallitukset suunnittelivat omassa päätöksessään monivuotisesta rahoituskehyksestä. Me luonnollisesti olemme jo keskustelleet esittelijän kanssa ja esittelijä on sitä mieltä, että tuloksen pitäisi mieluummin olla noin 2 prosenttia hieman yli tai alle, mutta tuossa 2 prosentin nurkilla. Joten eh, puhemies on pyytänyt, että me löydämme tähän ratkaisun, joka olisi jossain kahden ja kolmen prosentin välimailla. Jos me teemme tämän, se merkitsee sitä, että meidän täytyisi löytää lisää säästöjä ja puhemiestö on pyytänyt minua etsimään mahdollisia lisä, potentiaalisia lisäsäästöjä. Ja se keskustelu, mitä käydään sovittelussa, tulee käsittelemään erityisesti sitä, mitä säästöjä vielä löytyisi budjettiin niin, että pääsisimme lukuun, joka olisi molemminpuolisesti hyväksyttävissä sekä budjettivaliokunnalle että puhemiehistölle. Puhemiehistö on kuitenkin sanonut, että 2016 tulee suuri kuluerä Konrad Adenau-rakennuksen rakentamisesta Luxemburissa. Meidän täytyy odottaa 170 miljoonan euron kulua siinä. Tällä hetkellä tähän kuluun ei ole rahaa. Ja seuraus olisi siis se, että tämä summa olisi täysin rahoitettava luotoin. Toisaalta, jos me käyttäisimme kaiken sen liikkumavara, joka meillä on otsakkeessa viisi, niin me voisimme siirtää siihen 46 miljoonaa euroa Konrad Adenauer-rakennuksen rakentamisesta 2016, joka tulevina 15 vuotena yhteensä säästäisi parlamentilta ja veronmaksajilta noin 50 miljoonaa euroa. Eli tämä ei ole tällä hetkellä puhemiehistön ehdotus, mutta puhemiehistö ehdottaa, että puhemiehistö ja budjettivaliokunta neuvottelisivat ja että yhdessä miettisimme, miten voisimme vähentää parlamentin budjettitaakkaa ja samanaikaisesti myös veronmaksajien taakkaa. Sitten keskustelu jäsenten henkilökunnasta ja menoista, henkilömenoista. Se on kehittymässä siihen suuntaan, että meidän ei pitäisi käsitellä vain yhtä asiaa, eli sitä, mikä olisi sovelias summa, vaan meidän pitäisi myös miettiä toimenpiteitä, joilla tietyssä määrin uudistettaisiin koko järjestelmää. Puhemiesten enemmistö on sitä mieltä, että tämä, tätä summaa pitäisi nostaa, mutta samanaikaisesti täytyy sanoa, että itse summasta ei ole sopimusta. Mutta sitä on päästy sopimukseen, että kuvaus siitä, mitä me täällä teemme, sitä on sopeutettava todellisuuteen. Hyvin usein voimme lukea lehdistöstä, että tämä on lisäsumma, joka menee jäsenille. Eihän näin ole. Ei, vaan sillä summalla katetaan kulut, joita tulee erityisesti avustajista, mutta myös asiantuntemuksen ostamisesta. Joten on tärkeää, että budjettimenettelyssä selkeytämme myös sitä, mikä tämän summan tarkoitus on, ja että se ei vain ole tällainen lisäraha jäsenelle, vaan lähinnä on kysymys henkilöstömenoista. Ja kolmas asia, joka myös täytyy ottaa esiin, ja minusta tuntui, että maanantaina tästä päästiin jossain määrin sopimukseen puhemiehistössä, samoin kuin myös esi- esittelijän kanssa. Nimittäin se, että osittain olemme sellaisessa tilanteessa, jossa on valtava epätasapaino niiden avustajien kesken, jotka palkataan paikallisina avustajina, sekä ne avustajat, joita käytetään Brysselissä ja Strasbourgissa peruslainsäädäntötyöhön Vastuuvapausmenettelyssä 2013 joissain maissa paikallisten avustajien määrä oli kasvanut erittäin suureksi, kun taas Brysselissä on sääntö, että sen määrän tulisi olla kolme ja vain poikkeusmenettelyin se voi olla neljä. Ja tässä on valtava epätasapaino. Jäsenillä pitäisi olla mahdollisuus saada enemmän tukea lainsäädäntötyöhön ja toisaalta meillä täytyisi olla tiettyjä rajoitteita siltä osin, missä paikallisten avustajien määrä on kasvanut liian suureksi. Eli meidän täytyy saada tasapaino sen tuen välille, mitä jäsenillä on kotimaassa ja täällä. Neljäs asia, josta puhuttiin puhemiehistössä, oli se, että se suositus, jonka on annettu avustajien palkkatasoon paikallisissa kotimaissa, siellä missä palkkataso on hyvin matala, esimerkiksi Romania, mutta myös osittain esimerkiksi Puolassa, on johtanut tilanteeseen, joka rajoittaa liikaa jäsenten avustajan valintaa, ja se on myös johtanut epäoikeudenmukaisuuteen, joten me, meidän täytyy uudelleen tarkastella näitä sääntöjä paikallisten avustajien enimmäis palkoista, varsinkin niissä maissa, joissa on hyvin matalat palkat, koska jäsenten paikalliset avustajat, heiltä odotetaan use, hyvää kielitaitoa, hyvää koulutusta ja niin edelleen. Ja tällainen profiili uudessakin jäsenvaltiossa on sellainen, että siitä on maksettava kohtuullista palkkaa. Joten se, mitä puhemiehistö nyt tarkastelee, ei ole mikään erillinen toimenpide, jolla mahdollisesti nostettaisiin avustajien palkkaukseen käytettävää rahaa, vaan tässä on kysymys siitä, että pyritään saada, saamaan aikaan kattava paketti, jolla voitaisiin korjata ne asiat, jotka ovat kehittyneet väärään suuntaan. Sitten ähm, turvallisuudesta. Puhemiehistö on tehnyt äh, lisäpäätöksiä viime maanantaina aiheesta, joten nyt voin kertoa tästäkin yksityiskohtaisemmin, mitä on suunniteltu. Ensinnäkin välittömästi, eli jo vuonna 2015 muutamme Brysselin sisäänpääsyjen äh, konstruktiota sekä Luxemburgin aukion että Virtsin puolelta. Ja näin kahdesta, kahteen tarkoitukseen tavallaan. Yksi, jos rakennukseen pyrkii sisälle ihmisiä, joilla ei ole siihen lupaa, niin silloin meillä täytyy olla teknisesti mahdollisuus estää heitä tulemasta rakennukseen. Eli ei täytyisi millään muuta olla mahdollista vain kävellä sisälle. Eli meillä täytyy olla jonkinnäköinen puskurialue, jossa näitä ihmisiä voitaisiin pidätellä ja estää tulemasta, joka merkitsee sitä, että viimeiset äh, tällaiset seinät eivät olisi vain matalia, vaan niin, että ne olisivat äh, puskurillisesti niin korkea, että me voimme estää ihmisiä tunkeutumasta rakennukseen. Ja tässä täytyisi noudattaa uusia standardeja ja voisimme noudattaa sitä mallia, mitä käytetään ulkosuhdehallinnossa siinä rakennuksessa. Se on nyt viimeisin rakennus, joka on muuttanut tämän rakennuksen konfigurointia. Sen lisäksi täytyy olla tiettyjä tällaisia arkaluontoisia alueita, joita täytyisi voida suojella enemmän ja esimerkiksi lasilla, luodin kestävällä lasilla. Tämä ei tarkoita välttämättä sitä, että lasit pitäisi muuttaa, vaan että näiden ikkunoiden tai lasiseinien pinnalle laitettaisiin ylimääräinen kerros, jonka avulla sitä tehdään sitten äh, luodin kestävä. Ja tämä tulisi tehdä nopeasti nyt vielä vuonna 2015, joka merkitsee sitä, että äh, meidän täytyy tuoda tätä rahaa tähän nyt tavallaan etuajassa ja siirtää sitten mahdollisesti muita projekteja vuodelle 2016, koska tämä on nyt toteutettava nopeasti. On tärkeää myös, että kaikki IT-ohjelmat, jotka ovat turvallisuuden kannalta tärkeitä, kykenisivät kommunikoimaan keskenään, koska jos ollaan kriisitilanteessa, niin ei halua konsultoida 16 erilaista IT-ohjelmaa täytyy olla varmuus siitä, että kaikki nämä eri IT-ohjelmat voivat keskustella keskenään ja vaihtaa informaatiota. Ja tämä on myös saatava tehtyä kohtuullisen nopeasti. Puhemiehistö päätti viime maanantaina myös, että meidän on ö, uudistettava meidän kulkulupamme. Meillä on tällä hetkellä ö, omat vanhanaikaiset kulkuluvat komissio on jo muuttanut omansa ja me haluaisimme noudattaa komission järjestelmää näissä kulkuluvissa. Ja silloin meillä, meillä, me saisimme enemmän informaatiota tältä, tästä kulkuluvasta. Ja sitä paitsi nämä nykyiset kulkuluvat ovat helposti väärennettävissä. Viides asia on tämä kyberturvallisuus. Tästä minulla ei ole yksityiskohtaista tietoa, mutta puhemiehistä tulee käsittelemään asioita, kuten esimerkiksi sähköpostien salaus. Me odotamme nyt valtavaa määrää uusia toimeenpanosäädöksiä varsinkin äh, varainhoitoasetuksessa. Äh, asetuksessa Meillä oli erittäin paljon lainsäädäntöä viime lainsäädäntökaudella, joka merkitsee sitä, että nyt äh, tällä lainsäädäntökaudella kaikki nämä delegoidut säädökset sitten ja niiden seuraamukset tulevat, astuvat voimaan. Ja sen vuoksi on hyvin tärkeää, että kykenemme näitä valvomaan ja katsomaan, mitä tapahtuu ja että jäsenten eh, huomio voidaan kiinnittää tärkeimpiin asioihin, koska delegoidut säädökset ovat lainsäädäntöä ja parlamentilla on siinä oikeus myös sanoa ei. Joten jälkikäteen me emme voi sanoa sitten, että me emme kyenneet keskittymään tähän, emme kiinnittäneet tähän tarpeeksi huomiota ja niin edelleen. Ja jos ajatellaan sitä, että kun kansalaiset eh, valittavat Euroopan unionista, niin en minä nyt muista, että he olisivat valittaneet eurooppalaisesta lainsäädännöstä. Useimmiten he valittavat äh, delegoidusta säädöksistä ja toimenpanosäädöksistä, eli hyvin yksityiskohtaisista toimenpiteistä. Ja jos parlamentti haluaa tätä valvoa paremmin, meidän, tai meidän tuleekin valvoa tätä paremmin, ja sen vuoksi puhemiestö on tätä äh, tukenut samoin kuin esittelijä, että talousasioiden valiokunnassa, ympäristövaliokunnassa, liikennevaliokunnassa ja teollisuusvaliokunnassa täytyisi olla nimenomaan tähän asiaan nimitettyjä eh, henkilöitä erikseen henkilökunnassa, jotka vain valvoisivat näitä asioita. Ikävä kyllä joka vuosi meidän täytyy vähentää henkilökunnan määrää yhdellä prosentilla, eli viidessä vuodessa viidellä prosentilla. Tänäkin vuonna meidän täytyy eh, antaa pois 57 virkaa. Jos näin ei tarvitsisi tehdä, niin äh, me voisimme vain siirrellä näitä virkoja. Mutta se, että me joudumme luopumaan 57 äh, henkilöstä, ne ovat henkilöitä, jotka lähtevät eläkkeelle, jota ei enää voida käyttää. Ikävä kyllä, meillä ei ole mahdollisuutta hoitaa tätä äh, virkojen uudelleen siirtelyllä tai järjestelyllä. Kiitos. Merci, monsieur le secrétaire général. Kiitoksia, pääsihteeri. Eli kollegat, teillä on nyt puheenvuoro ja ensimmäisenä Manka. Kiitos, puheenjohtaja. Minäkin haluan puolestani kiittää pääsihteeriä ja muita puheenvuoron käyttäneitä, tietenkin esittelijää ja jos nyt katsotaan, mitä on kuultu CAD-rakennuksen menoista Luxemburgissa, niin mielestäni tulisi keskustella kyllä tulevista säästöratkaisuista. Kuitenkin täytyy olla varovainen, ettei tai jos ajatellaan, että nyt saataisiin säästettyä jokunen miljoona euro, mutta sitten myöhemmin tämä aiheuttaisikin tämä nykyinen säästö kovia kustannuksia. Olen hyvin tyytyväinen myös siihen, että 20 prosenttia kokonaishallintokustannuksista pyritään käyttämään näin ja se on kyllä hyvä. Eihän tästä säännöstä ole poikettu. Te puhuitte pääsihteeriin myös näistä avustajien palkoista, jos haluaa vaikkapa sadalla eurolla eh, nostaa tämän erittäin pätevän henkilön palkkaa, kun tätä taulukkoa tässä katsoo. Jos näille ihmisille ei maksa kunnolla, niin äh, sittenhän menetämme nämä asiantuntijat, jotka meitä työssämme auttavat, joten olen hyvin tyytyväinen siihen, että pyrimme tätä järjestelmää parantamaan. Pääsihteeri, kun te tulitte virkaanne, te peritte tietynlaisen järjestelmän ja olette kyllä onnistunut äh, jo tähän mennessä parantamaan järjestelmäämme huomattavasti. Ja kun tuo katto oli romahtamassa, niin havaitsit, että parlamentilla ei itse asiassa myöskään ole kunnollisia menettelyjä käytettävissä monissakin asioissa, mutta toki parantamisen varaa on luonnollisesti edelleen, eikä varmaankaan kaikki kaikkea vielä edes ole havaittu. Muistuttaisin tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta vuodelta 2013, jossa todetaan, että talousarvio keskittyy pitkälti menoihin ja kustannuksiin eikä niinkään tuloksiin ja saatavaan hyötyyn, joten No ehkäpä tämä nyt ei ole niinkään parlamentin asia, mutta yritän tässä sanoa sitä, että me kaikki, meidän kaikkien on varmistettava, että hoidamme sen työn, mihin meidät on valittu. Eli hoidamme tämän lainsäädäntötyön, eikä meidän tulisi joutua käsittelemään asioita, jotka esimerkiksi media pyrkii meille syöttämään ja kuplaa kasvaa kasvamistaan. Ja aiemminkin olen maininnut, että meidän täytyy toimia aktiivisesti keskittääksemme työmme ja keskittyäksemme lainsäädäntötyöhön ja meidän tulee karsia kaikenlainen turha. Ja olen jo maininnut seikkoja, kuten nyt vaikkapa siniset kortit, Ja samoin tietenkin sitten paperiton parlamentti ylipäätään, EMAS, ympäristöratkaisut, kyllä monia euroja voidaan säästää, jotta parlamentin budjetti pystytään pitämään kurissa. Samoin on todettu, että menoja tulisi leikata vähintäänkin kahdella prosentilla. No katsotaan tätä kahta prosenttia. No se ehkä päti, kun parlamentti oli kaksi prosenttia, mutta nyt euroalueen inflaatio ei liene enempää kuin 1,1 prosenttia, joten tilanne on tietenkin myös hieman muuttunut. Joten äh, pääsihteeri, jos äh, äh, pyrimme tukemaan hallintoamme ja sen toimia, niin meidän tulee edelleen jatkossakin sitoutua karsimaan näitä hallintokustannuksia vähintäänkin prosentilla, mutta samalla pyydetään sitten lisää henkilökuntaa, lisää työntekijöitä ja tässä kyllä olisi hyvä, jos mm, pyrittäisiin löytämään täällä Euroopan parlamentin sisällä pelivaraa. Jos täällä on 6000 työntekijää, niin eikö tässä nyt ole jonkinnäköistä pelivaraa, jos vaikkapa joku jää eläkkeelle tai tapahtuu muita muutoksia, niin eikö kuitenkin nämä henkilöstöasiat voida hoitaa niin, että henkilöstömäärä ei lisäänny? Kiitos. Kiitos, seuraava. Ja immer interessant. Kiitoksia. On aina mielenkiintoista keskustella parlamentin budjetista. Yksi asia. Nämä todelliset erot, kun katsotaan sitä, mitä MEPEillä on, ja sitten mikä on avustajien tilanne, kun verrataan paikallisia ja Brysselin avustajia, niin täytyy katsoa, millaisia todellisia eroja näiden avustajien välillä on. Ja täytyy sanoa, ja pyytäisin, että kaikki kollegat suostuvat siihen, että korotamme tätä sihteeristölisää. He tekevät täällä työtä ja ovat vastuussa, ja tänne tarvitaan enemmän henkilöstöä. Eli todellakin pyytäisin, että, että unohda tätä pyyntöä. Viilandkin totesi ihan hyvin, että tätä ei ole pakko käyttää, jos ei sille ole tarvetta, mutta monet tarvitsevat näitä lisävaroja. Ja jos haluamme tehdä säästöjä, niin se voidaan tehdä muualta jos me katsomme nyt näitä palkkataulukkoita, niin virkamiehet tienaavat paljon paremmin kuin avustajat. Se on tässä nyt ero. Eli jos joku tässä nyt budjetin valvojana haluaa toimia, niin täytyy sitten tehdä leikkauksia oikeasta kohdasta, eikä niin, että leikataan sieltä, että me pystyisi tekemään työtä, jota meidät on valittu tänne tekemään. Eli minä teen täällä työtäni, jota ihmiset minulta odottavat, ja en pysty sitä tekemään tämänhetkisellä niin Eli meidän täytyy tuntuvasti korottaa tätä ja tuntuvalla tarkoitan, että 3000 euroa. Nyt ensimmäistä kertaa meille tulee taas kun tuntuvia korotuksia henkilöstöalalle. Vuosikausia nämä korotukset oli jäädytetty, emme nyt tiedä mihin tämä johtaa ja voi vain kehottaa kaikkia muistamaan tämä asia. Ehkä olisi hyvä, että me katsomme nyt tätä henkilöstön rakennetta ja haluaisin kysyä pääsihteeriltä, kun on nämä henkilöstön ylennykset viime vuosina. No jos nyt katson näitä budjettisuunnitelmia, niin haluaisin tietysti tietää näistä suunnitelmista ja sitten sopimushenkilöstöstä. No sitten nämä paikalliset avustajat. No jos ollaan 45 paikallista avustajaa, niin se on vähän ehkä ärsyttävää, mutta no tämä on Eurooppa, täällä on paljon eri erovaisuuksia. Saksan osalta tämä ei tietenkään onnistuisi, mutta tämä on Eurooppaa, ja jos on maita, joissa kollegat löytävät ihmisiä, jotka tekevät työtä tällä rahalla, niin heillä on sitten käynyt tuuri. Mutta en haluaisi nyt mitään kätkettyä puoluerahoitusta, mutta haluaisin sanoa, että jos me alamme nyt poistamaan näitä euroja Euroopasta, niin sekin olisi virhe. Eli pyytäisin nyt kollegoita tukemaan tätä sihteeristöavustuksen korotusta. Ottakaa tämä 3000 euroa vastaan, ja jos haluatte säästää, niin säästäkää sitten oikeasta kohdasta. Merci, Madame Monsieur... Kiitoksia sitten Fernandes obrigado, Sr. Presidente. Eu queria felicitar o trabalho eh, que o... Kiitos. Haluaisin eh, onnitella puhemiehistöä ja pääsihteeriä hyvin tehdystä työstä. Haluaisin myös kiittää esittelijää, edustaja Dupreetä. Hän on myös tehnyt eh, hienoa työtä. EPP yleensä puolustaa tiukkaa budjettia, joka luonnollisesti on myös laillinen, joka merkitsee siis sitä, että nykyiset menot, niiden täytyy olla lain mukaisia ja ajan tasalla olemassa olevien sääntöjen kanssa. Nämä vaihtelevat juoksevat kustannukset, niiden pitäisi olla tehokkaita. Niiden tulisi palvella tiettyä tavoitetta myös. Ja tässä me haluaisimme lähelle nolla budjettia, eli siis kaikki tällaiset vaihtelevat kustannukset. Ja kaiken täytyisi tavallaan pysyä minimissään ja sitä tarvitaan vain, jos se on välttämätöntä, koska loppumetreillähän kuitenkin kansalaiset tämän laskun maksavat. Jos me laadimme huonolaatuista lainsäädäntöä, se tuo mukanaan kustannuksia, kustannuksia, jonka maksavat Euroopan kansalaiset, emmekä me voi tällaista hyväksyä, emmekä voi antaa sen tapahtua. Siksi Minusta tämän minimin pitäisi olla tässä. Me tar- meillä pitää olla se, mitä me tarvitsemme, mutta miniminä. Ja myös kysymys delegoidusta säädöksistä on tärkeä. Meidän täytyisi voida valvoa lainsäädäntöä ja tehdä lainsäädäntötyötämme hyvin. Jäsenvaltioita on 28, meillä on lisää toimivaltuuksia täällä parlamentissa – Lissabonin sopimuksen myötä, joka merkitsee sitä, että meidän täytyy kyetä myös tuottamaan ja myös käyttämään näitä uusia toimivaltuuksia hyvällä tavalla. Silloin me tarvitsemme myös budjetin, joka takaa minimin. Ja tässä minä todellakin kiittäisin nyt esittelijää siitä, että hän on yrittänyt pitää nämä, äh, tämän nousun tässä kahdessa prosentissa. Ja varsinkin kun me äh, puhumme ajantasaistamisesta. Eihän me, voi toimia ristiriitaisesti. Minä muistan, kun me jos me, jos me hyväksymme jotakin yhtenä vuotena ja sitten toisena vuonna jotain muuta. Ajatelkaapa vaikka wifiä silloin aikoinaan, kun me hyväksyimme sen wifin käyttöönoton. Silloin oli kollegoita ja ryhmiä, jotka vastustivat wifin käyttöönottoa. Nyt wifi on joka paikassa käytössä. Ja, ja nyt nämä samat kollegat, jotka wifiä vastustivat, valittavat siitä, että internet ei toimi tarpeeksi nopeasti, joten siis kehitys on mahdollista. Ja toki on aina helppoa populistisesti toimia ja kerätä populistisia pisteitä budjetin laatimisessa. Ja parlamentti tarvitsee sellaisen budjetin, että se kykenee tekemään työnsä hyvin. Ja minä olen vakuuttunut, että me löydämme tähän mukimenevän ratkaisun. Ihmiset, eh, jotka aina puhuvat eh, jäsenten eh, hyvistä tai jäsenten arvokkuudesta ja, ja, ja avustajien kunnollisista palkoista ovat kuitenkin ihmisiä, jotka useimmiten vain puhuvat siitä ja heidän avustajillaan ei ole kunnollisia palkkoja ja he keräävät vain tavallaan pisteitä, kun he puhuvat Euroopan unionin parla- ähm, parlamentin budjetista, mutta sitten he toimivat kuitenkin ihan toisella tavalla esimerkiksi avustajien palkkauksessa. Eli avustajat, ovat he sitten paikallisia tai Brysselissä, niin kyllähän kaikkien eh, palkat maksataan Euroopan unionin eh, budjetista eikä MEPin taskusta. Eikä kaikkien tarvitse ottaa valtavaa määrää avustajia, sekin kannattaa pitää mielessä. he, joiden mielestä rahaa on liikaa, niin silloin he voivat osoittaa hyvää esimerkkiä ja palauttaa sitä osan. Tämä kaikki täytyy tehdä tiukasti ja vastuullisella tavalla ja sääntöjen mukaan. Ja siitähän minä puheenvuoroni aloitinkin. Puhemiehistä teki hyvää työtä, samoin myös pääsihteeri, samoin kuin edustaja Dupré on tehnyt hyvää työtä samoin varjoesittelijät, joten minä olen aika luottavainen siihen, että me saamme hyvän tiukan budjetin, jolla kykenemme tarjoamaan mepeille kaiken sen, mitä he tarvitsevat tehdäkseen työnsä hyvin. Sarvama. Kiitos sitten Sarvama. Thank you, chair. Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti kaksi asiaa. Turvallinen äärimmäisen iloinen kuullessani niin se, mitä pääsihteeri tuossa meille juuri kertoi. Ja olen täysin samaa mieltä kanssanne ja täysin tuen valitsemanne linjaa. Tämä asia nyt vaan on sellainen, että siitä ei tavanomaista budjettikeskustelua voi käydä. Tämä asia on tärkeämpi. Sitten toinen juttu, paikalliset avustajat. Ehkäpä tässä voi olla kyse palkoistakin, mutta minun mielestäni nyt, jos jollakulla on 43 paikallista avustajaa siis jäsenvaltiossa, niin kyse on vähän muusta. Siis yli kolme, kolme avustajaa omassa kotimaassa on kyllä liikaa. Ja parlamentille on poliittinen itsemurha toimia toisin. Tämä on juuri sellaista aineistoa, johon Eurooppa-vastaisuus perustuu, joten ei nyt ei sääntöjen muuttaminen tältä osin voi olla kovinkaan vaikeaa. Minulla itsellänikin voisi olla tämän suhteen jotain ajatuksia, mutta voin palata niihin kyllä myöhemmin. Kiitos. Monsieur Sarvamaa, Monsieur Valli. Kiitos sitten Valli. grazie Presidente. Ringra- kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia Defaille ja varapuhemiehille Yksi asia, joka liittyy nyt tähän populismiin. Meidän täytyy olla intellektuaalisesti hyvin rehellisiä näissä asioissa. Mehän kaikki tiedämme, mikä tämä tilanne nyt on. Ja tietysti tiedämme, mitä monissa jäsenvaltioissa tapahtuu budjettiasioissa. Italiassahan julkisella alalla on esimerkiksi henkilöitä, joilta on pienennetty palkkoja ja myöskin eläkkeitä Eli meidän täytyy todellakin olla hyvin valppaina. Meidän täytyy katsoa jonkinlaista korotusta, joka on mahdollista tehdä Euroopan parlamentin budjettiin, koska jos nyt palataan siihen, mistä Depre puhuu kohdassa yhdeksän, niin olen samaa mieltä tästä 20 prosentista, jotta voimme pitäytyä näissä lukemissa, mutta me voimme puhua vaikka 5 prosentista tai 3,9 tai 2 prosentista tai inflaatiolukemista. Eli meidän täytyy olla hyvin valppana ja meidän täytyy viestiä tästä tavalla niin, että ei tätä asiaa tulkita niin, että tämä on taas tuhlausta täällä Euroopan parlamentista. No, nämä ovat tarpeellisia korotuksia. No, meillähän on henkilöstösäännöt ja sitten nämä turvallisuuskysymykset. Ehkä joku muu voi vielä puhua näistä vähän paremmin kuin minä. Varjoesittelyiden kouksessa näistä on jo hiukan puhuttu. Ja täytyy muistaa, että me pyydämme nyt rakenneuudistuksia jäsenmaissa, ja se on tietysti sitten, ne ovat pienempiä muutoksia kuin tämä, eli tätä voidaan vielä ehkä harkita. No sitten delegoidut säädökset, nämä asiat tulevat tapahtumaan, koska se on tarpeen. Ja ehkä meidän pitäisi hiukan katsoa myöskin näitä kuluja sen sijaan, että näitä korostetaan. Koska tässä otsakkeessa on, äh, budjetissa on niin paljon otsakkeita, joissa voidaan löytää esimerkiksi säätiöitä, työmatkoja, delegaatio. Siellä on monia kohtia, joista varoja voidaan siirtää muualle. Ja sitten voisimme antaa hyvää esimerkkiä. Kansalaiset ovat hiukan raivoissaan ja ovat hiukan myöskin oikeassa, koska hyvin usein meillä on tämä ikävä tapa – tehdä päätöksiä parlamentin kuulista poliitikkojen kesken. Ja jos ku- kansalaiset kuulisivat, mitä täällä puhutaan näistä korotuksista, niin ei meillä olisi enää kyllä paljon tukea sitten näille korotuksille. Nämä ovat siis tarpeellisia kulujen korotuksia, mutta ehkä ei tarvitse nostaa ryhmien rahoitusta. Täällä nyt on kontvaliokunnan puheenjohtaja Gressle. Ja kun katsotaan henkilöstökysymyksiä, niin 21 000 euroa ovat kyllä riittäviä. Jos haluamme vielä lisätä näitä kuluja, niin ehkä meidän pitäisi luopua sitten henkilöstöstä tai leikata jotain muita kuluja, ehkä päivärahoista tai jostain. Eli tämä on minun huomiomini. Olen nyt varmaan aika epäsuosittu täällä, mutta parlamentin ulkopuolella voin vakuuttaa teille, että olen aika suosittu. Kiitoksia. Sitten Tahon. Monsieur Tahon. Merci. Eh, Mr. President, Vice... Kiitos puheenjohtaja. Arvoisat varapuhemiehet, pääsihteeri, niin kuin tiedätte, minä tulen eh, Virosta, mikä on euro alueen köyhin maa, mutta pitää itseään budjetti, budjetin saattamissa tasapainoon ihan maailman mestarina ja siksipä minä ja vihreät katso arvostamme tätä esittelijän varovaista lähestymistapaa. Kyllä parlamentin pitäisi näinä aikoina varsinkin olla ihan esimerkillinen budjetin tasapainottamisessa. Tässä talossa me olemme valittuja kansanedustajia, siksipä varmaan olemmekin hyvin herkeä kuuntelemaan kansan mielipiteitä. Ja jos ilmoitetaan, että Euroopan parlamentti on nostanut omia korvauksia ja palkkojaan, niin kyllä suuri yleisö on täysin allerginen tämän tyyppisille toimille ja siksipä kompromissin löytäminen kahden kolmen prosentin välillä mielestäni kyllä tulisi löytää lähempänä sitä kahta prosenttia kuin kolmea. Kuitenkin helposti henkilökohtaisesti voisin puolustaa mm, maltillista korotusta avustajille, varsinkin omille avustajille, koska kotona Virossa ja myös tässä talossa kaikki tietävät, että he ovat paljon viisaampia kuin minä olen vihreässä ryhmässä ylipäätään tästä ei vielä olla täysin vakuuttuneita ja saatetaan ehkä olla hiukan eri mieltä tästä edes maltillisesta korotuksesta. Toinen juttu, paikallisten avustajien lukumäärä. En tiedä miksi, mutta minun mielestäni meidän ei tulisi olla liian diskreet ja jos on jotain kummallisia vääristymiä paikallisten avustajien määrässä, niin miksei tietoja julkaistaisi, niin kyllä äänestäjät aivan varmasti hoitavat asian sitten viimeistään seuraavissa vaaleissa kuntoon. Me kannatamme aloitetta siitä, että monimuotoisen rahoituskehyksen tai monivuotisten hankkeiden kohdalla, joista edellinen parlamentti on päättänyt, tulisi tehdä arvioita ja miettiä, että kannattaako näitä ihan kopioida entisestään, vaikkapa jos ajatellaan tuota parlamentaariumia, niin jos parlamentaarium nyt Berliiniin kopioitaisiin ikään kuin, niin pelkään pahoin, että enemmän kuin berliiniläiset tai siellä vierailevat, tästä saisivat kyllä vettä myllynsä euroskeptikot. Ja sitten katson myös että se, että kun rahat maksetaan ja sitten tähän tulee korkoa korolle pitkän ajan aikana, niin kun tuota KD-rakennusta nyt miettii, niin ehkäpä ö, laina kannattaisi uudelleen rahoittaa, koska nyt korkotaso on niin kovin alhaalla, että voisi saada halvempaa korkoa. Lopuksi toteaisin, että minun täytyy kyllä todella pohtia ähm, puhemiehistön ja budjettivaliokunnan välistä kompromissia ja miettiä, miten siitä kerromme ulospäin, jos me kerromme, että parlamentin äh, budjettia äh, nostettiin kahdella prosentilla, mutta pieni lapsikin pystyisi laskemaan, että itse asiassa kaikki asiat huomioon ottaen kyseessä onkin 3 prosenttia, niin mielestäni meidän täytyy olla hiukan varovaisia. Kiitos. Kiitos, Kiitos. Myös minä yhdyn näihin kiitoksiin, joita on esitetty esittelijälle, samoin kuin luonnollisesti pääsihteerille ja läsnä oleville varapuhemiehille. Me olemme kuulleet paljon erilaisia argumentteja. Ihan lyhykäisesti vetäisin yhteen mitä ECR on mieltä ja mikä meidän mielestämme on tärkeää. Meidän täytyy todellakin tehdä itsellemme hyvin selväksi se, että me olemme yleisön erityisen valvonnan alaisena ja meidän täytyy sen vuoksi olla erityisen säästäväisiä. Ja sen vuoksi menojen kahden prosentin nousu olisi se, jonka olisi pyrittävä, ei sen ylitse. Kaikki sen ylitse vaatii paljon keskustelua. Ja minusta olisi myös ihan kohtuullista, että me tämän myös tuntisimme, koska onhan niin, että jos on tarpeeksi rahaa, silloin sitä käyttää. Eli silloin täytyy, täytyy toimia sen rahan määrän mukaisesti. IT-turvallisuus on minusta asia, jos, johon meidän tulee panostaa. Siinä näen suuria uhkakuvia meille, josta me, me läsnä olevat emme edes oikein ymmärrä sitä. Me tarvitsemme siihen ammattilaisia sitä arvioimaan, mutta tässä on todella pelottavia skenaarioita mahdollista. Ja sitten mitä tulee tähän itse varsinaiseen turvallisuuteen, niin toki turvallisuus on tärkeää mm, esimerkiksi sisään tulossa, mutta se nyt on hieman, siinä on hieman placebo-vaikutus. Minusta ei pitäisi eh, hirveästi rahaa siihen eh, satsata, koska absoluuttista turvallisuutta ei saada rahalla. Ja meidän täytyisi miettiä, haluammeko me sitä edes, koska mehän haluamme avoimen parlamentin. Meillä käy täällä niin paljon vierailijoita, ja me emme voi tänne linnoittautua. Kaikki niitä täällä on tänään nyt keskusteltu henkilökustannuksista ja erityisesti avustajista. Minusta meidän pitäisi olla rohkeita ja antaa tiettyjä tällaisia suuntaviivoja parlamenttina, koska ei minulla ole mitään ymmärtämystä äh, siihen, että jollain on tusinaan, yli, useita tusinoita avustajia sen vuoksi, että avustajathan, tämä avustajien määrä vaikuttaa myös parlamentin arvostukseen. Sen vuoksi minusta meillä pitäisi olla tietyt ohjeet tässä, myös liittyen siihen, että olisi tietty vähemmäismäärä, kuinka paljon maksetaan esimerkiksi akkreditoiduille avustajille ja paikallisille. Se olisi mielestäni hyvä ja minusta olisi hyvä myös se, että paikallisten avustajien kohdalla huomioitaisiin myös kyseisen maan palkkataso, koska muutenhan jos on 43 avustajaa, Saksassa se ei olisi mahdollista, eikä heitä kyettäisi edes palkkaamaan olemassa olevin varoin. Joten ehkäpä tämä tällä tavalla saataisiin aikaan hieman sellaista peli, tilaa niin, että summa ei välttämättä nostettaisi, mutta kyettäisiin sitä paremmin jakamaan avustajien kesken. Monsieur. Kiitoksia sitten Kristoforum. Ευχαριστώ κύριε Kiitoksia puheenjohtaja. Kuuntelin tarkkaavaisesti tätä keskustelua ja myöskin varapuhemiehiä ja pääsihteeriä sen suhteen, mitä he kertoivat tästä aiheesta. Täytyy nyt muistaa, että Euroopan parlamentin talousarvio on vain 2 prosenttia koko EUn budjetista. Ja mielestäni meidän täytyy nyt vähän katsoa, miten tämä on suhteessa kokonaisbudjettiin, mutta täytyy muistaa, että tämä on pieni summa kokonaisbudjetista. Nyt ei, ei pidä nyt käyttää sanaa populismi, eikä nyt pidä heti turvautua siihen. Testinä on nyt se, pystyykö parlamentti tekemään tehtävänsä. Jos parlamentti tarvitsee 3 prosenttia lisää, niin ehkä voidaan sitten katsoa vähän yläpäästä, mistä sitä voidaan ottaa, mutta kuitenkin tästä tulisi aikaan säästöjä, koska demokraattinen valvonta on erittäin tärkeää ja me tarvitsemme modernia parlamenttia, joka pystyy tekemään tehtävänsä. Ja mielestäni tehokkuus on nyt erittäin tärkeä testi. Jos parlamentti ei pysy tehtäviensä tasalla, niin sitten sekin tulee maksamaan. Oma maani on tästä hyvä esimerkki. Meillä oli pöytäkirja, ei siksi, että olisi nostettu kuluja 2-3 prosenttiin kansallisessa budjetissa, vaan syy oli se, että me olemme tehokkaita näiden varojen käytössä. Ja mielestäni olisi virhe nyt takertua näihin lukuihin, ollaanko lähempänä 2 vai 3 prosenttia, vaan tärkeää on nyt, että meillä on suuntaviivat, meillä on nämä tiedot, joiden avulla voidaan mitata kustannustehokkuutta Euroopan parlamentissa ja sen työssä. Parlamentin mitta ei ole 2 tai 3 prosenttia, vaan se näkemys, joka ihmisillä on meidän työstämme. Ja tärkeää on, kuten pääsihteeri totesi, että kunnolla ymmärretään, että varoja käytetään oikealla tavalla, niitä käytetään kohtuullisella tavalla, ja meidän täytyy pitää mielessä, että tämä on osa kokonaisbudjettia, ja sillä on valtavasti potentiaalia. Kiitoksen sitten Riesku. Dernier intervenant. Thank you very much. Kiitos. Puhuisin avustajien palkoista, koska kuulen erilaisia näkökulmia ja minusta meidän täytyisi myös huomioida ne vaalipiirit, joita kukin meistä edustaa. Esimerkiksi Romanian vaalipiirissä on 23 miljoonaa ihmistä. Maa-alalla, joka on 2400 kilometriä, joten meidän täytyy olla joka paikassa läsnä tässä isossa maassa. Ja jotta kykenemme siihen, niin tarvitsee paikallisia avustajia. Ei kykene toimimaan vain yhden avustajan kautta ja olemaan läsnä koko maassa, koska meitä meppejähän arvostellaan siitä, että me olemme näkymättömiä kotimaassamme. Kukaan ei kuule meistä, kukaan ei tiedä, mitä me teemme täällä ja että me työskentelemme ihmisten puolesta. Joten kysymys ei ole siitä, että pitäisikö meillä olla enemmän tai vähemmän avustajia, vaan on kysymys siitä, että meillä täytyy olla avustajia, jotka tekevät työn, eikä se lukumäärä ole se tärkein. Ja kuulin, että yksi kollega täällä sanoi, saksalainen meppi sanoi, että hän ei ymmärrä, kuinka jollain voi olla niin paljon paikallisia avustajia omassa maassaan? No minä voin kertoa teille, että parlamentaariset säännöt kieltävät meitä romanialaisia meppejä maksamasta jollekin meidän omassa maassamme enemmän kuin tuhat euroa. Joten eh, onhan tämä nyt valtava eh, syrjintää meidän meppien kesken mutta se on myös syrjintää, joka johtaa siihen, että me voimme palkata enemmän ihmisiä, koska se maksimi, mitä me voimme maksaa yhdelle, eh, on eh, tuhat euroa brutto, ei netto. Joten tämä syrjintä luo tällaisia tilanteita. Minä toki vastustan sitä. Täällä puhuttiin myös sitä, mitä me teemme meppeinä Tämä on myös hyvin tärkeää. Eivät ihmiset kyseenalaista sitä, mitä summia parlamentti käyttää, vaan enemmänkin siitä, että meidän toimemme tehdään kansalaisten hyödyksi. jotta kykenemme siihen, me tarvitsemme poliittista henkilökuntaa täällä Brysselissä tai Strasbourgissa poliittista henkilökuntaa, joka on erittäin hyvin koulutettua, hyvin valmistautunutta ja tätä me tarvitsemme myös kotimaassamme. Kun me teemme sääntöjä, olen samaa mieltä, että meillä täytyy olla vähintään yksi tai kaksi avustajaa täällä, mutta ei voi olla niin, että meillä on vain kaksi kotimaassamme. Ja muistuttaisin vielä, mitä tässä sanottiin alussa. Älkää kun meillä jokaisella on erilaiset eh, vaalipiirit. 23 eh, miljoonaa ihmistä ja lähes 3000 eh, kilometriä. Eipä ole helppoa heitä tavoittaa muutaman avustajan kautta. Si, monsieur Negrescu. Avant de donner la parole à Sitten varapuhemiehet Sasoli ja Viland ja pääsihteeri ja Ehkä ja sitten voisi pitää loppupuheenvuoron. Henkilökohtaisesti teen muutaman huomion. Kaikki nämä huomiot, jotka tulivat esille, osoittavat hyvin, että kun on budjettivaliokunnassa, niin silloin on tehnyt vaikean päätöksen, epäkiitollisen. Talousarvio heijastelee kylmästi todellisuutta ja poliittinen todellisuus usein on oppositiossa. Tällaisia tärkeitä päätöksiä on tehty kolmisen vuotta sitten. Ja päätöksien pohjalta on sitten toimittu ja henkilöstökulut pitäisi saada supistumaan yhdellä prosentilla per vuosi. Ja henkilöstön on pitänyt hyväksyä tämä 37, se, että työviikko on 37 noussut 40 ja että eläkeikä on noussut 60, 65-66 vuoteen. Eli tällaisia henkilöstösääntöjen huomattavia muutoksia on tehty. Ja sitten kun katsotaan henkilöstömenoja vuodesta toiseen, huolimatta näistä uudistuksista, no mikä olisikaan ollut sitten kehityssuunta ilman näitä uudistuksia. Eli ehkä meillä on henkilöstösääntöihin liittyvä ongelma, ja mehän tiedämme, että EU ja siis komissio on todennut, että tietyissä maissa tällä hetkellä on jouduttu toteuttamaan rakenneuudistuksia. Euroopan parlamenttihan on ikään kuin laboratorio näille rakenneuudistuksille, mutta tämä ei tietenkään saa haitata sen työskentelyä tai tehokkuutta. Toinen huomio. Meillä pitäisi olla näkyvyyttä keskipitkällä aikavälillä. Budjettivaliokunnan puheenjohtaja on Euroopan historian talon hallintoneuvostossa, joten hiljattain olin tällaisessa kokouksessa ja täytyy sanoa, että tämä ennalta arvattavuus ei ollut mitenkään taattu. Eli meillä pitäisi olla ehkä viiden vuoden ajalta talousarvioennusteita, kun mitä tulee investointeihin, ja meillä pitäisi olla aika tarkka idea sitten toimin, toiminnallisesta talousarviosta ja sen rahoittamisesta. Ne, jotka olivat hallintoneuvoston kokouksessa, eivät hyväksyneet sitä, että olisi esimerkiksi oikeus päästä Euroopan historian talon sisään, jos on vaikka vierailijoita. Mutta kyse on investoineista. Esittelijäkin totesi, että meillä pitäisi olla ainakin viideksi vuodeksi investointisuunnitelmia, koska jos me nyt hyväksymme tiettyjen juoksevien menojen kehityksen, niin meidän täytyy katsoa, millaista vaikutusta niillä on sitten huomenna ja ylihuomenna, kun meille tulee uusia menoeriä. Eläkejärjestelmä eläkejärjestelmässä rahoitus ei ole ollut taattua ja saattaa olla, että tulevina vuosina meillä on sitten lisämaksuja, jotka täytyy lisätä muihin juokseviin kuluihin. Eli henkilökohtaisesti toivoisin, että meillä olisi enemmän ennakoitavuutta talousarviossa, jota käsittelemme tulevina vuosina. Eli siinä muutama huomio ja kiitoksia kaikille, jotka ovat käyttäneet puheenvuoroja ja erityisesti esittelijälle, varapuhemiehille ja pääsihteerille. Eli jos haluatte, niin saatte vielä puheenvuoron. Sassoli. Kiitoksia tästä keskustelusta. Nämähän liittyvät kahteen kolmeen suureen poliittiseen kysymykseen tämän talousarvion osalta. Olemme jo pitkään tehneet työtä ja olemme yrittäneet määritellä nämä suuntaviivat. Te kaikki olette asiantuntijoita talousarvioasioissa ja mehän tiedämme, että parlamentin viestinnässä puhutaan sitten muusta. Mutta tässä talousarviossa on elementtejä, jotka ovat hyvin keskeisiä, koska niistä saamme mahdollisuuden sanoa kerrankin, että politiikka ei ole politiikkaa ainoastaan politiikan vuoksi, vaan haluamme luoda tarpeellisia palveluita täällä parlamentissa. Kun puhutaan avustajista, no minä nyt tiedän, että tämä tulee olemaan hyvin tulenarkka poliittinen kysymys, mutta ei tässä puhuta siitä, että korotettaisiin meppien palkkoja, vaan kyse on nyt siitä, että meillä on palveluita, joiden avulla voimme tehdä hyvää parlamentaarista työtä. Keskustelu on siis käynnissä. Tämäkin on asia, josta parlamenttien jäsenten tulee päättää. Niin Gressle, tiedän kyllä hyvin, että tämä asia niin kuin te sen esititte, mutta kansalaisille meidän täytyy onnistua selittämään tämä asia hyvin. Jos me emme selitä esimerkiksi, että kyse ei ole mistään parlamentin jäsenten päivärahoista, vaan kyse on työsopimuksista ja palveluista, niin ehkä meitä ei sitten ymmärretä. Mutta meidän täytyy saada itsemme ymmärretyiksi. No kuinka suuri tämä korotus sitten tulee olemaan, tämä mukautus? Siis tämähän koskee työsopimuksia parlamentissa. No siitä sitten tekevät päätöksen poliittiset ryhmät, mutta tilanne on tosiaan sellainen kuin te totesitte. Ja esitteli selitti tämän hyvin. Talousarvion korottaminen. No Tarand nyt ei ole paikalla, mutta en nyt halua, että tässä tulee mitään epäselvyyttä. Esittelijä Depré erittäin hyvin selitti, että 2 prosenttia tulee nyt korotusta kulu, jokseviin kuluihin, koska se nyt on pakollista, koska kyse on palkoista. Kyse on eläkkeistä. Ja sitten tänä vuonna meillä on lisätarpeita. Meidän täytyy tehdä työmme hyvin, koska kahden, kolmen, viiden vuoden kuluttua – ei jouduta enää uudestaan tekemään näitä samoja asioita. Siis turvallisuuskysymykset. Tämähän liittyy nyt hyvin läheisesti turvallisuusongelmiin. Meidän täytyy nyt kerrankin, no ehkä 10-20 vuoden välein toimia tässä, eikä aina kahden vuoden välein. Rakennuksemme ovat kaikki haavoittuvia. Ja tietysti kaikissa rakenteissa, rakennuksissa on jonkinlaisia vaaramahdollisuuksia – sekä rakennuksissa että tietoteknisissä verkostoissa, ja niihin tarvitaan rahaa ja investointeja. Ja meidän täytyy pitää nämä asiat erillään, kuten Debray sanoi, eli nämä kaksi suurta osaa talousarviosta. Sitten kolmanneksi vielä. Te olette asiantuntijoita näissä asioissa. Hyvässä parlamentissa ei leikata palkkoja, vaan siellä järkiperäistetään palveluita. Se on hyvää politiikkaa. Esimerkiksi kollega Wieland ja muut kollegat ovat nyt lähteneet käsittelemään tätä ongelmaa, koska parlamentissa on myöskin huonoja tottumuksia. Esimerkiksi ravintolapalvelut parlamentissa ovat 25 vuoden ajan olleet yhden yrityksen hallussa. Brysselissä Strasbourgissa ja Luxemburgissa. Onko tämä hyvää politiikkaa? No ei ole. Meidän täytyy saada aikaan kaikissa jäsenvaltioissa markkinoita, kilpailua. Meidän täytyy saada aikaan laadukkaita palveluita, mutta näin ei toimita parlamentin sisällä. Mutta tänä vuonna me laitamme kaikki ravintola-alan paketit palvelut pakettiin ja sitten siitä tehdään tarjouskilpailu. Ja tämä on jo käynnistynyt, koska viime viikolla on nyt viisi osiota julkistettu kilpailuna. Näissä tarjouskilpailuissa saattaa voittaa yritys, jota ei ole olemassa. Tällähän tavalla voidaan sitten säästää 1,6 miljoonaa euroa vuodessa. Tämä on hyvää politiikkaa, ja näin meidän tulee toimia. Jos me nyt selitämme, että parlamentin lähteen palkat ja päivärahat ovat olemassa, niin varmaan siitä sitten syntyy hämmennystä eikä ymmärretä tällaista tarvetta. Mutta meidän täytyy tehdä tämä mukautus, koska meillä on 28 työmarkkinaa. Ja sitten sitten Saksan, Italian, Ranskan, Bulgarian, Puolan sopimukset ovat erilaisia keskenään. Niin, ne koostuvat erilaisista kustannuksista. Ja meillä on nyt tällainen tarve toimia niin, että nämä 20 000, 21 000, 22 000, 23 000 euroa, no että ne ovat suurin piirtein sama asia kaikille. Eli niiden pitäisi olla sama asia 750 parlamentin jäsenelle 28 erilaisesta jäsenvaltiosta. Eli Gresse oli oikeassa, eli meidän pitää olla tällainen mukautus. Mutta tästä sitten viime kädessä päätöksen tekevät poliittiset ryhmät, koska parlamentti pitää olla yksimielinen näissä asioissa. Kiitoksia. Merci, monsieur. Kiitoksia varapuhemies Sooli sitten Viland. Ja Fintank. Kiitos. Tässä koko keskustelussa ei saa nyt syntyä sellaista vaikutelmaa, että tässä jäsenet olisivat hallintoa vastaan ja hallinnot jäseniä vastaan niin edelleen. Kyllä, kun jalkapalloa vaikka katsoo, niin näkehän se, että joukkue voittaa joukkueena, jos voittaa. Ja samoin meidän tulee toimia täällä Euroopan parlamentissa joukkueena. Kyllä se, mikä joskus on ollut tarpeen, ehkä ei enää ole tarpeen jonkin ajan kuluttua. Nythän mietimme sellaisten laitteiden hankkimista, joiden olemassaolostakaan ei vielä kolme vuotta sitten tiedetty. Elämä muuttuu. Täytyykö esimerkiksi kaikki tarkistukset äh, kääntää kaikille kielille? Ja sitten meidän täytyy miettiä, että kannattaako tehdyt päätökset säilyttää sellaisina. Meidän täytyy jatkuvasti sopeutua tilanteeseen. Me joko voitamme kaikki tai häviämme kaikki. Ja ei tämä Euroopan parlamentti nyt niin huonosti toimi neljän vuoden ajan. Meillä oli periaatteessa nolla kierrokset, erityisesti tämä sihteeristö korvauksen suhteen, eli säästötavoitteet on ylitetty. Aiemmin nyt ainakin jotain oli. Minä en ole tavannut vielä yhtään ketään, joka olisi sanonut, että häntä on jotenkin kehuttu siitä, että että on käyttänyt vähemmän rahaa. En tunne yhtäkään jäsentä, joka olisi tätä kautta saanut lisää ääniä. Eli maine on tietenkin vielä huono. Ja ehkäpä juuri siitä syystä, että nyt ollaan tulossa mahdollisen rajoille, niin ehkäpä juuri siitä syystä meitä ei oikein enää nähdä ja havaita. Nyt meidän täytyy toden totta katsoa, että olemme Lissabonin Euroopan vaatimusten tasalla ja erityisesti poliittiset ryhmät ja hallinto jotka mahdollisesti nähdään vastakkaisina, mutta näin ei suinkaan ole. Ja sitten kaikkien täytyy käydä keskustelua ja sitten jäsenten avustajien suhteen täytyy kyllä toimia. Mutta ei tilanne nyt niin huono ole. Tiedän, että nämä luvut nyt eivät ole ihan vertailukelpoisia, mutta sanonpa tämän kuitenkin. Parlamenttijärjestelmän kustannukset Yhdysvalloissa vähän yli 5 euroa per kansalainen, per Yhdysvaltain kansalainen. Tämän parlamentin kustannukset ovat vähän yli kolme euroa per unionin kansalainen. Minä nyt haluan tästä periaatteessa keskustelua käynnistää, mutta haluan nyt sanoa tämänkin, kun ajatellaan tulkkauskustannuksia ja käännöskustannuksia ja vielä kolmea toimipaikkaa, niin näistähän me maksamme aikamoiset viulut, vaikka me niistä itse päätä. Amerikkalaisilla näitä kustannuksia ei ole ja nämä kolme maksavat, tai nämä maksavat äh, itse asiassa 30 äh, prosenttia kustannuksistamme. Eli jos näitä ei täytyisi laskea mukaan, niin me emme maksaisi kuin puolet siitä, mitä Amerikan parlamenttijärjestelmä. Tämäkin täytyy muistaa. Merci, monsieur le vice-président. Monsieur le secrétaire général, et à cet égard, dans le calendrier... Kiitos sitten vielä tämä aikataulu. Meillä on esisovittelu budjettivaliokunnan ja puhemiehistön välillä 24. maaliskuuta. Ja tätä päivämäärää vielä ei ole vahvistettu. Eli ehkä voisitte kertoa vähän tästä esisovittelusta mahdollisimman pikaisesti, niin olisimme siitä kiitollisia. Määräaika tarkistusten jättämiselle on 19. maaliskuuta. Kiitos eh, puheenjohtaja. Ensinnäkin eh, luonnollisesti täällä on tuotu esiin monia erilaisia näkemyksiä, mutta jos yrittää yrittää tässä vetää tavallaan yhteen, niin voisi sanoa, että eivät näkemykset niin kaukana toisistaan ole. Täällä on pari hankalampaa asiaa, jotka kuitenkin voidaan ratkaista ja kaiken kaikkiaan mielestäni voimme olla aika optimistisia sen suhteen, että ne asiat, joista emme ole samaa mieltä, saadaan ratkaistua. Keskittyisin nyt ehkäpä enemmän näihin tarkempiin kysymyksiin, joita täällä esitettiin. Edustaja Manka kysyi inflaatiosta, mikä on se inflaatio, jonka pohjalta toimitaan parlamentin kiinteissä kuluissa, jossa meillä on äh, velvollisuuksia, niin siinä hintojen nousu on 2,2 prosenttia. Eli äh, palkkoja ja esimerkiksi tiettyjä muita korvauksia Luxemburgissa, Brysselissä. Tämä on se kasvu, mikä, mistä me lähdemme budjetissa. Edustaja Gressle kysyi, voitaisiinko tarkastella vielä henkilöstön organigrammia ja kehitystä, jos on vielä tarkempaa. Tarkempia kysymyksiä, niin toki vastaan niihin, mutta tähän on jo, löytyy budjetista vastaus. Ja Fernandes kiitti minua ja siitä olen hänelle kiitollinen. Ihan oikeutusti hän sanoi, että kaikkein kalleinta on huono lainsäädäntö. Jos parlamentti laatii huonoa lainsäädäntöä, niin se olisi meille kaikkein kalleinta. Emmekä me tällä hetkellä ole kuitenkaan kovinkaan hyviä siinä lainsäädännön täytäntöönpanon valvonnassa. Siinä meidän on oltava parempia. Se on välttämätöntä ja tässä meidän täytyy tai me olemmekin tehneet tiettyjä ehdotuksia yhdessä esittelijän kanssa tästä asiasta. Sarvamaa puhui turvallisuudesta ja hän tuki näitä toimenpiteitä. Ja hänen mielestään meidän pitäisi myös miettiä paikallisten avustajien lukumäärää. Ja herra Valli oli mitä mieltä, että asioita ei pitäisi säädellä äh, säännöissä, henkilöstösäännössä, mutta näistä asioista me päätimme edellisellä vaalikaudella. Ja puheenjohtaja tässä ottikin esiin näitä esimerkiksi, että viikkotyömäärä nostettiin 42 tuntiin ja että he, eläkeikä nousee askeleittain 66 ikävuoteen. Ja yksi asia, jota ei mainittu, joka on erityisen tärkeä, liittyen siihen, kuinka sitä käytetään, nimittäin urakehitys loppuu AD12. Ellei nyt sitten ole jokin erityinen vastuualue vaikkapa johtajana, niin äh, mihinkä monet eivät päädy, niin silloin ura päätyy AD12. Aikaisemmin meillä oli järjestelmä, jossa jokainen automaattisesti nousi vielä AT13 ja 14. Eli nämä ovat erityisen kalliita äh, ylenemisaskelia, ottaen huomioon myös niiden vaikutukset äh, eläkkeisiin. Mutta tämä automaatio on nyt poistettu välitön vaikutus. Tämä on aika pieni, koska tämä koski todella harvoihin. Mutta tämä tulee vaikuttamaan vuosien mittaan paljon, varsinkin eh, eläkkeissä. Ja tämä tulee olemaan suuri kustannusjarru. Mikäli tätä nyt sitten noudatetaan johdonmukaisesti, täytyy sanoa, että tähän päivään mennessä kukaan ei ole neuvonantajana ja voitaisiin ylentää 13 tai 14. Eli jos me tässä toimimme johdonmukaisesti ja liitämme tähän vastuukysymykset tähän palkkaylennykseen, esimerkiksi osaston päällikkö tai näin. Mutta ainakaan näitä ylennyksiä ei tule samalla tavalla suurissa määrin. Enkä Tämä on näitä tällaisia yksittäisiä toimenpiteitä, joka tulee vaikuttamaan kaikkein eniten, mutta vasta ajan mittaan. Edustaja Tarant puhui parlamentaariumista. Me olemme käyneet erittäin intensiivistä keskustelua tästä suuresta parlamentaariumista – miten äh, järkevä se on, äh, onko se ollut menestys. Hyvin harvat ovat sanoneet, että se olisi ollut äh, hyvä päätös. 350 000 vierailijaa vuodessa olemme numero kaksi tai kolme julkisten vierailupaikkojen puitteissa Brysselissä. Eli tämä saattaisi olla järkevä väline myös joissakin jäsenvaltioissa. Se on myös kustannustehokas, koska se on vain yhden kerran kustannus. Esimerkiksi Untaden Linden Berliinissä voisi olla tällainen paikka. Herra Kölbel sanoi, että kaksi prosenttia pitäisi olla tämä nousu, jolla pystytään turvaamaan toimenpiteet, mutta avustajien kohdalla hän sanoi, että, että voisi olla tällainen vähimmäissä määrä myös Brysselin akkreditoiduille avustajille. No, tämä on asia, josta puhemiesten täytyy taatusti puhua. Herra Kristofuru. Että on järkevää, että rahat käytetään tärkeisiin asioihin ja oikealla tavalla. Ja vuoden 2013 vastuuvapauden myöntämisen yhteydessä saimme kritiikkiä tuomioistuimelta. Tällä hetkellä käsittääkseni meillä on kuitenkin tilanne sellainen, että lopputulos on positiivinen. Herra Negrescu puhui Romanian tilanteesta ja siitä, että nykyinen paikallisten avustajien palkan ylämäärä on liian tiukka, eli se on 1000 euroa brutto maksimissaan. Olen hänen kanssaan samaa mieltä, tästä puhuttiin puhemiehistössä. Eli ne pätevyydet, joita tässä tarvitaan, niin silloin tämä raja on minun mielestäni syrjivä tiettyjen jäsenvaltioiden mepeille. Minusta tässä pitäisi tulevaisuudessa voida toimia joustavammin. Sitten RT puheenjohtaja esitti koko joukon kysymyksiä. AD12 minä jo vastasin. Tämä on suuri kustannusjarru palkkojen kohdalla, ainakin ajan mittaan, kun yhä useampi kun tämä säätely koskee yhä useampaa työntekijää. Mitä tulee sitten taas tähän historian taloon, me olemme siinä pitäytyneet tiukasti kustannuksissa vuosibudjetti on sovittu budjettivaliokunnan kanssa, muistaakseni 2011, vai oliko se 2012, ja me olemme pitäytyneet tässä. Ja nämä menot eivät ole mitään lisämenoja, koska kaikki virat tuolla Euroopan historian talossa on siirretty muuhun tarkoitukseen. Eli siis siellä ei ole, sinne ei ole luotu uusia virkoja vaan me olemme eh, siirtäneet näitä virkoja Euroopan historian talon käyttöön. Eli nämä eivät ole lisäkustannuksia, eh, eli ne on oikeastaan, ne eivät sillä lailla näy. Mitä sitten tapahtuu rakennussektorilla on yksi kysymys, jota puhemiestä tulee käsittelemään – liittyen äh, keskipitkään äh, rakennuspolitiikkaan. Varapuhemies Viiland on esittänyt asiasta ehdotuksen, jonka avulla me sitten kykenemme jatkossa antamaan hieman tarkempia tietoja kustannusten kehittymistä tulevina vuosina. Mitä tulee eläkkeisiin, niin tässäkin on tiettyjä kevennystä komission kokonais, komissio on ottanut jäsenten äh, eläkekustannukset, mutta kysymys on näistä aikaisemmista vapaaehtoisrahastosta, joka on tällainen asia, joka on hoidettava kuntoon budjetissa. Merci. Et sur la préconciliation. Sitten tämä esisovittelu vielä. Ich habe einen Termin vereinbart. Wir haben... Äh, Olemme sopineet äh, esittelijän kanssa tästä keskiviikosta, jossa me tulemme sitten keskustelemaan jatkotoimista ja myös varapuhemiesten kanssa. Silloin me teemme tarkan suunnitelman ja aikataulun, koska mikin kokous järjestetään. Ja sitten vielä esittelijän loppupuheenvuoro tästä keskustelusta. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan lyhyesti. Pääsihteeri hän jo vastasi valtaosaan kysymyksistä, jotka tulivat esille. Heti aluksi kolme päätelmää. Ensinnäkin meidän ei pidä asettaa vastakkain tässä keskustelussa budjettivaliokunnan ja puhemiehistön välillä sitä, mikä on sellaista, jolla voidaan noudattaa Lissabonin sopimusta ja sitten toiset haluavat antaa sitä vähemmän. Kaikki haluamme noudattaa Lissabonin sopimusta ja kyse on nyt sitten näistä resursseista ja siihen saattaa liittyä tiettyjä kysymyksiä. No, valtaosa asioista, joita ehdotin, No niistä ollaan yksimielisiä. Korostaisin, että ennen neuvotteluita minun on tiedettävä, miten toimimme. Kun me lähdemme nyt neuvotteluihin puhemiehistön kanssa sitten, kun tämä päivämäärä on selvillä, eli nämä suuret painopistealueet, joista on sovittu, ja nämä luvut, joita olen ehdottanut, nämä suhteluvut, antaako valiokunta niille tukensa. Eli yksinkertaisesti, meillä on nyt tavoitteita ja painopistealueita, enkä puhunut sanallakaan säästöistä. En sanallakaan. En ehdottanut yhtäkään säästötoimenpidettä. Täällä nyt on puhuttu näistä painopistealueista, jotka johtavat budjetin kasvuun. Ja tietysti meidän täytyy tehdä myöskin säästöjä ja yritän nyt selittää tämän yksinkertaisesti. Jos te tuette tätä ehdotusta, niin eli että nämä juoksevat kulut eivät nouse yli 9,9 prosenttia ja pääsihteeri puhui 3,09 prosentista. Siinä on 21 miljoonan säästöt mahdollisia saada aikaan. Tämä on ihan mekaanista. 21 miljoonasta voidaan vähentää osa asioista, jotka on jo laskettu pääsihteerin budjettiesityksessä juokseviin kuluihin, kuten turvallisuusmenot, kyberturvallisuus ja niin edelleen, eli 7 miljoonaa vähemmän, mutta se kuitenkin noin 15 miljoonaa euroa, jos me pidämme kiinni näistä minun ehdottamistani luvuista. No nyt olemme sitten tässä tilanteessa, ja ihan rauhassa voin todeta, että mitä enemmän te haluatte nostaa, jos lähdetään nyt tästä tilanteesta, niin mitä enemmän haluatte nostaa tätä sihteeristö lisää, koska minähän tiedän, että tämä on laskettu mukaan budjettiin. Mutta jos mennään sen yläpuolelle, niin sitten tämä pitää lisätä näihin säästöihin, jotka on pakko löytää jostain. Eli tämä on nyt hyvin keskeinen asia näissä neuvotteluissa. Tämä on siis keskeinen asia, sanoisin, että kuinka paljon nostetaan tätä sihteeri lisää. Jos teille käy 1,9 prosenttia, niin mitä enemmän sieltä nostetaan, sitten täytyy enemmän laskea jostain muualta. Ei tässä mitään ihmeitä voida tehdä, jos halutaan pysyä näissä puitteissa. Eli meidän kaikkien täytyy, no Euroopan parlamentin valtuuskunnan täytyy neuvotteluissa sitten toimia hyvin ja ehdotan sitten sille säästöjä, jotka mielestäni ovat tärkeitä, jos pitäydymme näissä puitteissa. Eli puhemiehistössä täytyy puhua tästä, mitä suuremmaksi tämä sihteerilisä nousee, niin sitä enemmän joudutaan sitten poistamaan tiettyjä virkoja, jos pysytään näissä puitteissa. Ja 21 miljoonasta on vähennetty jo 7 miljoonaa, jotka kuuluvat lisätalousarvioon, mutta siellä on vielä 15 miljoonaa, jotka täytyy löytää jostain. Eli tämä nyt vaarana näissä neuvotteluissa, ja kaikkien täytyy kantaa vastuunsa tässä kysymyksessä. Uskon, että saamme kyllä aikaan sopimuksen, en minä sitä epäile. Mutta meidän täytyy kuitenkin muistaa, ja meidän täytyy varmistaa se, että kaikkia kohdellaan tasapuolisesti. Kiitos. Kiitoksia esittelijä. Eli tämä keskustelu parlamentin budjetista 2016 päättyy tähän. Palaamme vielä mandaattikysymykseen koordinaattorien kokouksessa, joka järjestetään heti tämän valiokuntakokouksen jälkeen. Ja toivottavasti saamme sitten nopeasti tietoomme tämän esisovittelun päivämäärän, koska äänestys, suuntaan antava äänestys budjettivaliokunnassa on 16. huhtikuuta. 27. huhtikuuta hyväksyminen näiden arvioiden osalta. 27.28. huhtikuuta loppuäänestys budjettivaliokunnassa ja täysistuntoon sitten mennään huhtikuun lopulla. Eli meillä on aika tiukka aikataulu. Ja heti kun budjettivaliokunta sitten 16. huhtikuuta ottaa asian kantaa, niin toivottavasti tämä esisovittelu sitten voi käynnistyä riittävän varhain, jotta voisimme lähentää näitä kantoja. Meillähän saattaa vielä olla huomattavia eroja. No niin, kiitokset vieraille. Kiitoksia, että tulitte paikalle. Ja kiitoksia näistä tiedoista, joita saimme kuulla nyt tämän budjetin valmistelun suhteen. Kiitos varapuhemiehille, kiitos pääsihteeri. À très bientôt.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 Eli igor Jesaval sain sen puheenvuoron. Vamos muy, muy Kiitos puheenjohtaja. Olemme todella pahasti nyt aikataulusta myöhässä, joten sanon vain pari virkettä. Niin kuin jo totesitte, kyse on monivuotisesta rahoituskehyksestä lisätalousarviosta vuodelle 2015. Ja tämä liittyy siihen, että monet hankkeet ovat käynnistyneet myöhässä koska äh, rahoituskehys hyväksyttiin myöhässä. Muistuttaisin vain, että tässä ehdotuksessa on kappale, jossa toteamme, että ehdottomasti hyväksymme sen, että käyttämättä jääneet varat siirtyvät vuodelle 2015 niin, että nämä rahat saadaan rahoituskehyksen puitteissa käytettyä, mutta haluamme kuitenkin välittää viestin siitä, että että olemme huolissamme siitä, että nämä viivästymät saattavat sitten vaikuttaa 2015 budjettiin ja myöskin myöhemmin budjettiin. Kiitoksia. Merci, Madame le rapporteur général. Kiitoksia. Kuka haluaa puheenvuoron? Kahra. Thank you, Chairman. Um, very briefly on... Kiitos. Ihan lyhykäisesti poliittisen ryhmämme nimissä. Kysymys on myös siitä, miten komissio toimii. Tässähän on kysymys kuitenkin monivuotisesta rahoituskehyksestä ja siihen liittyvistä velvollisuuksista. Me olen samaa mieltä huolenaiheesta esittelijän kanssa ja ottaisin esiin toisenkin huolenaiheen, joka liittyy sitoumuksiin ja siihen liittyviin riskeihin, ottaen huomioon, miten myöhään operationaaliset ohjelmat on hyväksytty monissa jäsenvaltioissa, niin vuoden 2015 sitoumukset ovat lähes kaksinkertaistuneet, joten tässä on suuri riski siitä, miten nämä sitoumukset hoidetaan. Komissio voisi olla joustava lähestymistavassa näissä asioissa varmistaakseen sen, että nämä sitoumukset eivät tule käyttöön. Merci. Albrecht. Kiitos, Tän Albrecht. Merci, president. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin vain korostaa, että tässä on kaksi samanaikaista menettelyä. Tämä täytyy muistaa ja puhuitte tästä aluksi. Eli yksi liittyy vuoden 2015 budjetin mukauttamiseen ja samanaikaisesti meidän täytyy uudistaa monivuotisia rahoituskehyksiä ja teemme tämän Toman kanssa samanaikaisesti. Eli muodollisesti nämä ovat eriytetty, mutta nämähän täydentävät kuitenkin toisiaan. Tämä liittyy monivuotiseen rahoituskehykseen ja siinä asetuksessa on mahdollisuus siirtää sitoumuksia, mikäli nämä toiminnalliset ohjelmat eivät ole valmiina, ja meillä on toiminnallisia ohjelmia, jotka ovat valmiina, niitä, jotka ovat melkein valmiina, ja jotka automaattisesti menevät tähän 15, ja sitten ne, jotka eivät ole valmiita. Ja jos tätä ei tehdä, niin ei se ongelma koskaan vain näitä 15, vaan myöskin näitä ohjelmia, koska tämä N plus 3 sääntö on hyvin keskeinen, koska kyse on siitä, milloin se käynnistyy kun on muutettu monivuotisia rahoituskehyksiä, niin se ei koske ainoastaan näitä 15, vaan se mainittiin myöskin kohdissa 16 ja 17. Se riippuu rahastosta. Eli se, mitä nyt yritetään tehdä tämän davin kautta, ja samanaikaisesti uudistetaan ra- monivuotisia rahoituskehyksiä, niin tällä tavalla halutaan vain sitten helpottaa politiikan täytäntöön panemista tällä kaudella – ei nyt voida sanoa, että toiset ovat syyllisiä. Meidän pitää helpottaa tätä prosessia. Merci, monsieur Moist. Kiitoksia. Tämä on nyt aika poikkeuksellinen tilanne. Me kaikki haluamme saada aikaan investointeja, jotta investoinnilla myötä vaikutetaan kasvuun. Ja sitten meillä on monivuotinen kehys, josta äänestettiin vuoden 2013 lopuksi. Ja ehkä aikaisemmin on tehty virheitä, eli siitä ehkä äänestettiin pikkuisen liian myöhään. Mutta 18 kuukautta on kestänyt, kun on mietitty näitä menettelyitä ja ohjelmia ja sääntöjä. Ja tämä nyt korostaa, millaista passiivisuutta on EUn toiminnassa. Ja meidän täytyy nyt toimia sitä vastaan. Ja se, mitä vuonna 2014 ei ole käytetty, niin se pitää sitten 2015 ottaa käyttöön. niin tämähän on tavallaan kaksinkertainen vuosi, koska nyt kun halutaan käynnistää Junckerin investointisuunnitelma, ja sitten meillä on näitä monivuotisia rahoitussäädöksiä, niin on ihme kyllä, että tähän menee näin paljon aikaa. Esittelijä ei ole mitään sanottavaa selvä. Eli määräaika tarkistusten jättämiselle on 25. maaliskuuta. Valiokuntaäänestys on 16. huhtikuuta ja sitten 29. huhtikuuta äänestämme tästä lisätalousarviosta täysistunnossa. Sitten Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto. hakemus Mori Ducro Ranskasta ja Dynano esittelee tämän. Niin, Ranska on tosiaan pyytänyt, että otetaan käyttöön globalisaatiorahaston varoja. Tämä liittyy Mori Ducro-yritykseen. Se on ollut otsikoissa Ranskassa, koska 2415 työntekijää on irtisanottu. Ja 1911 sai kaiken kaikkiaan potkut ja Mohi Dukho oli Geodisin jälkeen toiseksi suurin toimija rahti- ja viestintäalalla. Ja nyt kriisin ansiosta yli 3,5 tonnin ajoneuvojen käyttö on vähentynyt yli 20 prosenttia Ranskassa vuosina 2007-2012 ja fyysisen tuotannon vähentyminen on johtanut hintojen laskuun ja samanaikaisesti eri kustannukset, esimerkiksi materiaali- ja polttoainekustannukset ovat nousseet, eli yritys ei selvinnyt ja se joutui menemään konkurssiin. Ja tämä yritys suljettiin lopullisesti viime toukokuussa. Tämä uusi perustettu yritys Mori Global on ottanut yli 50 ihmistä takaisin töihin. Ja sitten 2513 työntekijää 2513 työntekijää on hyväksynyt toimet, jotka on rahoitettu globalisaatiorahastosta. Ja tämä prosessi on vielä kesken ja Ranskan valtio on rahoittanut tätä, koska yrityksessä ei enää ollut varoja, eli työministeri on rahoittanut nämä toimet. Kiitoksia. Kuka haluaa puheenvuoron? Ei kukaan. kiitoksia Dynano määräaika jätämiselle on 23. maaliskuuta. Tästä äänestetään valiokunnassa ensimmäinen huhtikuuta. Ja sitten 15. huhtikuuta meillä on minitäysistunto ja silloin äänestämme siellä. Sitten Euroopan sosiaalirahasto. Meillä on muutoksia tulossa ennakkomaksuihin, mitä tulee nuorisotyöllisyysaloitteisiin. Sehän käynnistettiin vuonna 2013 lopussa, mutta tähän liittyvä asetus oli hyvin kohtuullinen – koska esirahoitus oli rajoitettu yhteen prosenttiin ennakoiduista kuluista, ja sitä voidaan korottaa 50 prosentilla, eli se voi olla 1,5 prosenttia jäsenvaltioissa, jotka saavat rahoitusapua. Eli ehdotus on, että esirahoitus olisi 30 prosenttia Eli se on huomattava muutos sillä ehdolla, että kyseinen jäsenvaltio sitouttaa ainakin 50 prosenttia kuluista ensimmäisen 12 kuukauden aikana. Eli nämä ovat ehdottomia ennakkoehtoja, jotta jäsenvaltiot vauhdittaisivat näitä prosesseja. Ja neuvosto itse asiassa on tätä toivonut. Me voimme laatia mietinnön artiklan 53 perusteella. Ja minä olen tässä valmistelijana. Ja sanoisin, että jotta tämä järjestelmä toimisi täysimittaisesti kyseisissä maissa, on erittäin tärkeää, että niihin liitetään tarpeellisia rakenneuudistuksia. Lisäksi katson, että me voimme kannustaa liikkuvuuteen. Jos jossain jäsenvaltiossa on hyvin paljon työttömyyttä ja varat on varattu maantieteellisesti alueelle, jossa on erityisen paljon nuorisotyöttömyyttä, eli 25 prosenttia on tämä kynnys. Eli jos tällä alueella on liian vähän avoimia työpaikkoja, niin sitten nuoria voitaisiin kannustaa siirtymään alueille, joilla työllistymismahdollisuudet ovat paljon suuremmat. Ja tässä haluaisin nyt vielä teille todeta, että haluaisin, että voisimme käynnistää pilottihankkeen liittyen harjoittelu oppisopimuspaikkoihin Euroopassa – Meillähän on Erasmus jo opiskelijoille ja sitten on järjestelmiä myöskin tällaisille harjoittelukausille, mutta harjoittelijoille, jotka ovat mukana näissä vaihtoehdelmissa, kysehän on muutamien viikkojen vaihdoista ainoastaan. Ja olisi tarkoitus, että he olisivat vaihdossa ainakin vuoden ja kotoutuisivat tähän uuteen maahan – ja maat, joissa on tehty rakenneuudistuksia ja joiden talous on kilpailukykyinen, niin siellä on helpompaa vähentää nuorisotyöttömyyttä, joka on todellinen skandaali. Ja maat, joissa on näitä oppisopimusjärjestelmiä, siellä nuorille tarjotaan mahdollisuus päästä mukaan työelämään. Ja siellä ne mahdollisuudet ovat suurempia kuin maissa, jotka eivät ole näitä käytänteitä harjoittaneet. Eli tämän halusin teille kertoa tästä lausunnosta. Kuka haluaa puheenvuoron? Kukaan ei ilmeisesti halua puheenvuoroa. Ja määräaika tarkistuttamiselle on 17. maaliskuuta, 24. maaliskuuta me äänestämme, ei kun äänestys onkin ensimmäinen huhtikuuta. Ja 16. huhtikuuta sitten työllisyysvaliokunnassa äänestetään asiasta. Sitten Nirjadia. Vihreään kasvun liittyvät mahdollisuudet PK-yrityksille – valmistelija nyt tänään paikalla. Ja Guen piti löytää sijainen Nirjadalla. En tiedä, onko joku valmistelijan sijaisena, mutta valmistelija pyytää, että tästä asiasta keskustellaan, jotta PK-yritykset, jos ne niin haluavat, Siis jotta kaikki ne, jotka haluavat tästä asiasta puhua, voisivat niin toimia tänään. Te olette tutustuneet tähän lausuntoon. Kuka haluaa puheenvuoron? Ilmeisesti ei kukaan. Määräaika tarkistuksen jättämiselle on 19. maaliskuuta. Budjettivaliokunta äänestää ensimmäinen huhtikuuta Niin Turvalds. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Jotkut näistä muotoiluista tässä mietinnössä ovat äh, lievästi sanottuna hieman epämääräisiä ja olemme ottaneet yhteyttä hänen toimistonsa tänään, jotta voisimme tehdä näistä muotoiluista hieman sitovampia ja että ylipäätään sanotaan jotain tästä ongelmasta. Kiitoksia. Eli budjettivaliokunnan äänestys 1. huhtikuuta ja sitten ITRE äänestää 14. huhtikuuta. Sitten Dylano. taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden edistäminen unionissa. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen todennut, että rakennerahastot ovat erittäin tärkeitä Euroopassa. Ja halusin korostaa rakennerahastojen roolia kohesio- ja talouspolitiikassa EU:ssa. ssa Nämä varat ovat hyvin tärkeitä työllisyyden kannalta. Ja jos Feder, Federi ei olisi ollut olemassa, niin sitten bruttokansantuote olisi romahtunut paljon enemmän ja työttömyys olisi ollut vielä pahemmalla tasolla. Ja se, mitä nyt on jo tehty, niin näitä toimia jatketaan, koska sitoumuksilla ja sitten todellisuudella on aina parin vuoden ero. Eli meillä on vielä monia asioita tehtävänä. kohesiopolitiikka on nyt vähän uudistunut ja siellä on uusia poliittisia painopistealueita. Ja kohesiopolitiikan tavoitteena on edistää kehitystä ja tutkimusta, innovaatiota, koulutusta tietysti, vähähiilistä taloutta, ympäristösuojelua, työttömyyden torjunta, mutta myöskin meidän täytyy auttaa pk-yrityksiä ja PK-yritykset Euroopassa, niillä pitää olla keskeinen rooli Euroopassa, mitä ajatellaan yhdyskuntasuunnitteluun esimerkiksi. Uusi kohesiopolitiikka pohjautuu älykkäälle ja kestävälle strategialle. Ja ainakin Ranskassa näitä varoja on hyödynnetty – siellä on katsottu, millaisia toimia kannattaisi heidän omilla alueillaan toteuttaa. Ja nyt kun ajatellaan perussopimuksia, niin kysehän on siitä, että vähennetään taloudellisia, sosiaalisia, alueellisia eroja eri alueiden välillä – ja meidän täytyy auttaa vähiten kehittyneitä alueita, se on keskeinen tavoite. Ja on myöskin hyvä, että meillä on näitä siirtymäajan alueita, eli ne eivät vielä täysin ole kehittyneitä, ja niitäkin pitää vielä hiukan auttaa. Ja sitten painopistealueena uudella kaudella on investoinneissa – Tässä takana on mielenkiintoinen strategia. Ja meidän pitää tosiaan lisätä näitä investointeja ja meidän pitää korostaa tiettyjä painopistealueita. Ja meidän täytyy katsoa, kuinka hyvin politiikka on onnistunutta. Meidän täytyy aina mitata politiikan vaikutuksia ja kohesiopolitiikka, erityisesti kaupungeissa, nehän nyt eniten tarvitsevat tätä ja meidän täytyy saada aikaan paljon kumppaneita, joita kiinnostaa myöskin talouskehitys ja sosiaaliset kysymykset. 28 kumppanussopimusta on esitelty, 150 toiminnallista ohjelmaa samoin. Neuvottelut ovat käynnissä, mutta tendenssi on aika tyydyttävä ja talousarvio on riittävän, riittävällä tasolla. Eli ensinnäkin meidän täytyy varmistaa se, että Junckerin investointisuunnitelma, sehän on tällä lisätoimi. Ja toinen asia tässä lausunnossa, kuten usein tässä budjettivalikunnassa on todettu, niin meidän täytyy muistaa nämä maksamattomat laskut kohesiopolitiikassa. Meidän täytyy vihdoinkin saada tämä asia hoidetuksi ja pyytää, että komissio ja neuvosto – pitävät kiinni sitoumuksistaan. Ja sitten kun analysoidaan näitä myönteisiä seikkoja tässä uudistuksessa, niin pidämme hyvänä näitä uusia rahoitusvälineitä ja myöskin sitä, että resursseja on keskitetty tiettyihin muutamaan painopistealueeseen. Mutta täytyy muistaa alueelliset erityispiirteet. On vuoristoalueita, merialueita, on erilaisia ilmastoja Euroopassa. Ja tietysti meidän täytyy hiukan olla joustavia, jotta voimme hyödyntää näitä rakennerahastoja. Ja vielä korostaisin, että nämä makrotaloudelliset ehdot ovat sietämättömiä, koska alueet eivät ole vastuussa näistä ehdoista. Eli meidän pitäisi nyt sitten selkeästi todeta, että mitään makrotaloudellisia ehtoja ei ole rakennerahastoissa. Ja sitten täytyy myöskin korostaa, millainen mahdollisuus tähän uudistamiseen löytyy, jotta voimme löytää ratkaisuja omiin varoihin, joista on puhuttu, ja maksuihin. Ne vaikuttavat kohesiopolitiikkaan ohjelmien kautta ja sitten tietysti näiden hankkeiden toteutumisen kautta. Kiitoksia. Merci pour ce Kiitoksia. Onko puheenvuoropyyntöjä? Fernandes. Kiitos, puheenjohtaja. Kun äh, ajatellaan äh, tätä politiikkaa, uhkaa, niin äh, tärkeää olisi mitä pikimmin tarkastella jonkinnäköistä prioriteettiluetteloa näiden maksujen suhteen niin, että ohjelmat saadaan äh, täytäntöönpano vaiheeseen, ettei ole epäilyksiä tai viivästystä maksujen suhteen. Ja tämän lisäksi tärkeää on, että kaikki ymmärtävät, että kohesio politiikka jo tänä päivänä useimmissa jäsenvaltioissa antaa panoksensa infrastruktuurihankkeisiin, myös pyrkimyksiin vahvistaa sosiaalista alueellista yhteenkuuluvuutta ja näin ollen luoda työpaikkoja. Kiitos, Tenpanna. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Im Namen Kiitos minun ryhmäni nimissä. Haluaisin kiittää esittelijää hänen lausunnostaan, joka meidän mielestämme menee hyvään suuntaan ja on hyvä pohja keskustelulle ja olemme erityisesti samaa mieltä siitä, miten merkittävä kohesiopolitiikka on, varsinkin nyt kriisiaikoina, samoin kuin miten tärkeätä julkiset investoinnit ovat ja myös se, mitä, millä tavalla nämä maksukuilut saadaan ylitettyä. Olemme samaa mieltä myös siitä. Vihreänä ryhmänä meillä on vielä muutamia lisäpainopisteitä, jotka ovat meille tärkeitä ja me tulemme tekemään niistä tarkistuksia. Yksi on se, että painotetaan kumppanuusperiaatetta kohesiopolitiikassa, eli siis otetaan kansalaisyhteiskunta kantalaisyhteiskunta ja ja, ja paikalliset toimijat mukaan, koska tämä on aika eh, ainutlaatuista rakennerahastojen puitteissa ja sen vuoksi meidän täytyy siis saada aikaan investointisuunnitelman parempaa täytäntöönpanoa niin, että tämä kumppanuus tulee olemaan yksi asia, josta teemme tarkistuksen. Sen lisäksi haluamme ottaa myös vihreän talouden ja vihreät työpaikat mukaan tähän tässä rakennetukemisessa. Mehän tiedämme, että rakennerahastossa tietty prosenttiosuus käytetään ilmastonsuojelutoimiin. Ja minusta se olisi hyvä, että olisi tällaisia sektoraalisia kiintiöitä. Ja mitä tulee sitten tilintarkastustuomioistuimen lausuntoihin, niin me voisimme viitata myös parempaan avoimuuteen, kapasiteetin rakentamiseen sekä toimenpiteisiin, joilla voidaan taistella korruptiota vastaan. Nämä ovat ne tarkistukset, joita me tulemme esittämään, mutta kaiken kaikkiaan tämä mietintö menee meidän mielestämme oikeaan suuntaan. Kiitos. Kiitos Kiitoksia puheenjohtaja. Ryhmäni nimissä haluaisin kiittää kollegaamme tästä laadukkaasta työstä. Muutama huomio vain. Edellisellä lainsäädäntökaudella neuvottelimme kaikista asetuksista, jotka liittyvät kohesiopolitiikkaan ja jotka ovat voimassa vuoteen 2020 asti. No itse olin mukana neuvotteluissa ja siellä oli hyvin voimakkaita kantoja liittyen näihin makrotaloudellisiin ehtoihin. No nyt tästä on päätetty ja meidän täytyy nyt työstää näitä vuoden 2020 jälkeisiä näkymiä. Meidän täytyy aloittaa tämä työ heti, koska kuudes kohesioraportti osoittaa meille, että kohesiotavoitteet ovat nyt heikentyneet kriisin jälkeen vuodesta 2008. Ja meidän täytyy nyt jatkaa tätä työtä ja meidän täytyy torjua tiettyjä lausuntoja, jotka heikentävät tätä alueellista politiikkaa. Ja sehän on ainoa solidarisuuteen liittyvä politiikan ala. Eli jotkut sanovat, että varoja on käytetty huonosti. Solidarisuuspolitiikkaa täytyy kunnioittaa, mutta kohesiota on myöskin se, että ollaan mukana hankkeissa, jotka liittyvät kasvuun ja että saadaan investointeja kaikille alueille. No maksuista vielä. Mitään ei ole ratkaistu kestävästi. Mehän tiedämme, että vuonna 2016-2017 riskinä on se, että jälleen meillä on valtavasti maksamattomia laskuja. Ja sitten ohjelmointikauden lopuksi olemme tilanteessa, josta saattaa tulla kestämätön. Ja päätän nyt tähän, koska olemme jo hyvin paljon aikataulusta jäljessä. Parole, Ei muita puheenvuoropyyntöjä. Tämä varmaan tuli selväksi. Niin, keskustelu oli sellaista kuin toivonkin, ja nyt sitten odottelen tarkistuksia kollegoilta. Uh, oui, très brièvement, Monsieur le Président. Uh, donc le rapport pour avis de notre... No niin, eli tässä lausunnossa niin Görens pahoittelee, että hän ei päässyt tänään paikalle. Tässä nyt ei ole mitään suurempia ongelmia. Tässä lausunnossa on puhuttu budjettivaliokunnan toimivaltuuksista, eli tässä ei ole puhuttu muista asioista. Eli otan esiin tässä kolme asiaa. Eli kun meillä on monivuotisten rahoituskehysten välitarkastelu, niin meidän täytyy katsoa myöskin humanitaarista apua. No varmasti kaikki poliittiset ryhmät voivat aina hyväksyä. Ja hän myöskin korostaa, että jotta pikaisesti voidaan puuttua humanitaarisiin kriisitilanteisiin, niin meidän täytyy muistaa sitten maksut ja sitoumukset budjetissa ja niiden välinen tasapaino. Ja kehitysyhteistyö on tärkein kehitysväline ja EUn ja jäsenvaltioiden pitää sitoutua näihin 0,7 prosentin BKTL-osuuteen, mitä tulee kehitystukeen. Niin puheenjohtaja, varmaan kaikki poliittiset ryhmät voivat ongelmitta hyväksyä tämän lausunnon. Personne, Je remercie Monsieur Depré d'avoir suppléé Monsieur. Kiitoksia, että toimitte Körensin 0,7 no, prosenttia se on aika paljon, mutta jäsenvaltioissa on nyt aika paljon budjettiongelmia omasta takaakin. Tämä sitoumus tietysti voisi hiukan rauhoittaa maahanmuuttoa. No niin, seuraavaksi äänestys. Ja näistä siirroistahan sitä äänestetään nimenhuutoäänestyksenä. Ensinnäkin globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto, Attica Broadcasting Kreikasta, Kirstosin lausunto, äänestys alkaa. Kohta seitsemän. Kompromissi A. Puolesta. Levez les mains, je vous prie. Qui est contre? Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta. Qui s'abstient? L'amendement est approuvé. Hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 7, mutta se onkin katettu jo kompromississa A. Tarkistus 8 puolesta vastaan tyhjää. Sitten tarkistus 9 puolesta kaikki äänestivät ilmeisesti puolesta, ei tyhjään Niin ja sitten koko teksti näin muutettuna sähköisen äänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kaksikymmentäyhdeksän puolesta kolme vastaan. Edelleen globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto Atsika Publishing Activities. Kristoforu on esittelijä. Ja tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hy- hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää Sitten tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää. Sitten tarkistus 8 puolesta vastaan tyhjää. Sitten koko teksti näin muutettuna. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 30 puolesta, kolme vastaan. Sitten Lufthansa Technik. Ah, Donano, olkaa hyvä. Niin minun äänestyslaitteeni ei toimi. Eli 31 puolesta. Lufthansa Technik, Monsieur Negre. Lufthansa Technik, Negrescu. Tarkistus kaksi puolesta vastaan. No, tarkistetaan tämä nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 17 puolesta 16 vastaan ei hyväksytty. Tarkistus 3. Äänet puolesta. Vastaan. ilmeisesti hyväksytty. Ai niin, tyhjätään nyt vielä. Hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan. Ai tarkistetaan. Siis tarkistus kolme. Siitä äänestettiin jo. kolmosesta oli käsiäänestys ja enemmän käsiä puolsi kuin vastusti. L'amendement numéro 1 vient à la fin. Siis tarkistus yksihän tulee vasta lopussa. Tarkistus yksi on lopussa. Excusez-moi, mais la, la, la, la liste de vote du groupe socialiste... Niin sosialistien äänestyslistassa ykkönen oli ensimmäisenä, joten me seurasimme sitä. Emmekä kuunnelleet sitten tarkistuksen numeroa. Äänestimme väärin, pyydän anteeksi. Tietysti me tuemme tarkistusta kaksi, koska se on esittelijältä. Il a été voté. Et euh, l'amendement 3, vous croyez... tarkistus kolme, luulitte, että se on siis kakkonen. Tarkistus 4, se on hoidettu. Sitten tarkistus 5, äänet puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten tarkistus 6 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 7 puolesta vastaan vastaan tyhjää. Sitten tarkistus kahdeksan puolesta vastaan. Ei ja Hyväksytty. Sitten tarkistus yhdeksän puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 10. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta vastaan ei tyhjiä ääniä hyväksytty. Tarkistus 12 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta vastaan vastaan. Tämä täytyy tarkistaa sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 14. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Ja sitten johdatusosakappale D, tarkistus 1 puolesta. Tarkistamme sähköisesti. Äänestys alkaa. Scrutin est clos. L'amendement est rejeté par 17 voix contre... Hylätty. Sitten koko teksti näin muutettuna. Niin me äänestimme väärin, joten pyytäisin, että valiokunta sallii sen, että äänestämme uudelleen tarkistuksesta kolme, koska en nyt ole varma tästä tuloksesta. On, ne peut pas gagner un amendement si on se trompe. Amendement numero 3. Tarkistus 3. Siis se meni ilmeisesti läpi. Il a été approuvé. Se hyväksyttiin kyllä jo. Eli nyt sitten teksti näin muutettuna nimenhuutoäänestys. Nous votons sur l'ensemble du texte, le scrutin est tout. Siis äänestää nyt koko tekstistä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Kaksikymmentäkahdeksan puolesta viisi vastaan. Eli hyväksytty. Sitten Garja Taval, vuoden 2015 talousarvio. Teillä on kolme muutosta, kolme siirtoa, nimenhuutoäänestys, mutta jos teille sopii, niin äänestämme näistä kolmesta yhdessä. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Siirrot on hyväksytty 30 ääntä puolesta kolme vastaan. Sitten muista pääluokista ei ole pyyntöjä. Ja sitten kiinteistöpolitiikka ei myöskään mitään puheenvuoroja. Onko vielä muita asioita? Ei ole. Eli kokous päättyy. Ja pyytäisin, että koordinaattorit jäävät kokoussaliin, koska Meillä on seuraavaksi koordinaattorin kokous. Bon.